all language. We have interpretation for all, all language. All. Yes, yes. Yes, yes. Bună ziua tuturor! Welcome everybody! Eh, niin tervetuloa kaikille. pyytäisi laittamaan luurit päähän ja olemaan tupakoimatta. tämä oli vitsi, sanoi puheenjohtaja. Niin, hyvät arvoisat vieraat, minulle on erityinen kunnia olla täällä tänään. Mertsa Diakono on nimeni, tulen Romaniasta, olen kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan varapuheenjohtaja Euroopan parlamentissa. Ja kuten sanottua, niin minulla on kunnia olla täällä parlamenttien välisessä kokouksessa avaamassa sitä kulttuuriperinnöstä. Toivotan kansallisten parlamenttien edustajat tervetulleeksi omissa nimissäni ja valiokunnan kollegojen nimissä. Myöskin niiden, jotka eivät voi olla paikalla tänään, pahoittelen sitä kovasti. Ensinnäkin kiittäisin kaikkia läsnäolosta. Ja Euroopan parlamentti on järjestänyt tilaisuuden, jotta voisimme juhlia Euroopan kulttuuriperintövuotta 2018. Tavoitteena tänään on käydä keskustelua eri teemoista, jotka liittyvät kulttuuriperintöön. Käsittelemme myös oikeudellisia vaikutuksia tänä vuonna. Voimme myös puhua eri kokemuksista, hyvistä käytännöistä, joita teillä on otettu käyttöön kansallisella tasolla. Ja tietysti täytyy miettiä myös sitä, että miten voimme saada aikaan pitkäaikaisen strategian kulttuuriperinnölle – Viime tapaamisen yhteydessä päätimme, että tässä tapaamisessa olisi kaksi osaa tai kolme paneelikeskustella yhtä aikaa kulttuuri ja identiteetti, sitten restaurointi, konservointi ja säilyttäminen ja sitten kolmantena kulttuuriperintö ja koulutus. Huomenna on sitten yhteiskokous, johon kaikki osallistuvat, jotta voimme sitten keskustella tämän päivän johtopäätöksistä. Työpäivämme on äh, avoin siinä mielessä, että kaikki voivat osallistua, pitää puheenvuoroja, pitää puheenvuoroja. Ja huomenna sitten vain kansalliset parlamentin jäsenet ja jotkut Euroopan parlamentin jäsenet voivat puhua. Ja sitten on vähemmän vieraita. Tänäänkin voi pyytää puheenvuoroa. Meillä on senaattoreita parlamentin jäseniä, myöskin asiantuntijoita, Euroopan parlamentin kollegoita, komission asiantuntijoita, myöskin UNESCOsta, kansallisia eurooppalaisen kulttuuriperintövuoden koordinaattoreita, mutta myös kansalaisyhteiskunnan edustajia ja järjestöjen edustajia, jotka kulttuuriperintöä suojelevat ja edistävät. Mehän olemme usein otteeseen jo tavanneet ja olen iloinen siitä, että olette ottaneet vastaan kutsumme. Toisessa tapaamisessa eräs asiantuntija sanoi jokin aika sitten, että meidän pitäisi saada aikaan Euroopan direktiivi kulttuuriperinnölle. Silloin kaikki olisi yksinkertaisempaa. Niin varmaan olisikin, mutta se on kyllä mahdotonta, koska kuten tiedätte, niin kulttuuri ja kulttuuriperintö ovat valtioiden toimivaltaa, eikä EU. Tällaiset aiheet ovat erityisen kiperiä ja liittyvät kovasti kansalliseen identiteettiin. Eli ennen kuin aletaan keskustella, niin täytyy lähteä siitä, että <clears throat> mitkä ovat toimivallan rajat. Mutta siltikin eurooppalaisen kulttuuriperintövuodella on suuri merkitys, koska monet asiantuntijat ovat tulleet yhteen keskustellakseen eurooppalaisen kulttuurin kannalta tärkeistä aiheista. Ne on jaettu kymmeneen aloitteeseen ja komission esittelyyn. Minä itse olin esittelijän Euroopan parlamentissa näistä eri aloitteista ja erityisen suuren vaikutuksen on tähän asti tehnyt, että miten perusteellisesti kaikki osallistujat ovat näitä aiheita käsitelleet. Miksi näin sanon? Tehän tiedätte, hyvät kollegat, että Euroopan unioni voi antaa vain suosituksia kulttuurin alalla – ja jotta suosituksista saataisiin konkreettisia tuloksia, niin tarvitsemme teitä, kansallisten parlamenttien edustajia, jotka sitten vievät omissa maissaan tätä viestiä eteenpäin. Olen pyytänyt myös Giovanni Mendeloa oikeudellisesta yksiköstä, oikeudellista asiantuntijaa olemaan täällä tänään hän antaa neuvoja eurooppalaisesta kulttuuriperinnöstä oikeudelliselta kannalta. Nyt ehdotan, että aloitamme keskustelun. Komissio esittelee ensin eurooppalaisen kulttuuriperintövuoden aikataulun rakenteen, esittelee niitä aloitteita, joista tänään puhumme. Komissiosta on Rova Taano paikalla, joka on kulttuuripolitiikan asiantuntija tuolla EAC-pääosastolla. Ja pyydän, että myöskin muut pääosastojen edustajat sitten osallistuvat keskusteluun. Sitten käymme jatkokeskustelua muistakin aiheista, jotka liittyvät kulttuuriperinnön suojeluun. Ennen kaikkea puhumme ympäristön suojelusta ja siitä, että on tarpeen saada aikaan kestävää matkailua ja ehdotan sitten, että alustusten ja keskustelujen jälkeen käymme vuorovaikutusta siinä mielessä, että kollegat voivat kertoa hyvistä käytännöistä. Sitten teen johtopäätökset päivän lopuksi, jotka esittelen sitten kuitenkin vasta huomenna täysistunnossa kello yhdeksän. Mutta selvittäisin muutaman organisatorisen kysymyksen ensin. Viimeistään 18.20 meidän pitää olla cocktailtilaisuudessa. Jäsenten salongissa meillä on tulkkaus 23 kielellä. Ja tästä on suoratoisto internetissä. Joten sitten Rovaskia Kitana saa puheenvuoron, joka esittelee näkyminen aloitetta ja yleiskehyksen. Eh, thank you. Kiitos puheenjohtajan puheenvuorosta. Oh, tämä on kunnia minulle olla täällä kanssanne tänään ja keskustella tästä suuremmoisesta kokemuksesta. Eli kun olemme järjestäneet ja hoitaneet kulttuuriperintövuoden Euroopassa. Muistuttaisin siitä, että tämä on ensimmäinen teemavuosi ja ainoa, jonka Junckerin komissio järjestää. Niin, Eurooppa on tunnettu kulttuuriperinnöstään. Myöhemmin tässä puhutaan tietenkin esimerkiksi valtavasta määrästä maailmanperintökohteita, joita Euroopassakin on. Meidät tunnetaan myös asiantuntemuksestamme, pätevyydestämme, koulutuskeskuksista, osaamisestamme, siinä miten me hoidamme kulttuuriperintöämme. Siksi on tärkeää aina muistaa, että kulttuuriperintö ei ole mitään passiivista perintöä. Aina täytyy ryhtyä toimiin voidakseen välittää kulttuuriperintöä tuleville sukupolville. Kulttuuriperintöä ei voida pitää itsestäselvyytenä. Kulttuuriperintö, varsinkin näinä päivinä, säilyttää muistoja, arvoja, opittua. Tämä on äärimmäisen tärkeää Euroopalle tänä päivänä ja myös ajatellen tulevaisuudenkin Eurooppaa. Kulttuuriperintö nimittäin voi taata kaiken historian ja opitun menestyksemme, mutta myös tappiomme. Sodatkin, jo, taistelut, joita me olemme käyneet myös Euroopassa. Eli tästä on syytä ottaa opiksi. Siksi Euroopan unionin kulttuuriperintövuoden oikeusperusta parlamentin ja neuvoston voimien päätettiin ja tärkeänä tavoitteena on kulttuuriperinnön edistäminen. Korostaa kulttuuriperinnön merkitystä tietoisuuden lisäämiseksi yhteisessä historiastamme ja arvoistamme. Tärkeä keino myös vahvistaa meidän kuulumisen tunnetta Eurooppaan. Eli tämä on erittäin tärkeää, että voimme jakaa kokemuksia ja käyttää kulttuuriperintöä yhteisenä varana – ja totta kai tämä on myös mahdollisuus katsoa, miten paremmin voisimme suojella, mitä voisimme tehdä välittääksemme kulttuuriperintöä tuleville sukupolville. Kaikkihan tiedämme, että nykytilanne kulttuuriperintöalalla varsinkin hallinnossa, viranomaistenkin parissa on nyt törmännyt uusiin haasteisiin. Maapallostuminen, digitoiminen ja myös tiedon välittäminen sukupolvelta toiselle. Siitäkin on tullut ongelma. Siksipä päätettiinkin ryhtyä toimiin Euroopan unionin tasolla. Tukiaksemme tätä alaa, viedäksemme tätä asiaa eteenpäin ja vastataksemme haasteisiin. On myös todettava, että kansalaiset oikeastaan patistavat meitä kaikkia ryhtymään toimiin kaikilla aloilla. Jos katsoo Eurobaromet, joka 2017 lopulla julkaistiin, niin sieltä löytyy yksi merkittävä ja hämmästyttävä löydös. Ensinnäkin kulttuurilla on merkitystä eurooppalaisille. 84 prosenttia haastatteluista sanoi, että perintö on heille tärkeää ja heidän yhteisöllään 80 prosenttia ilmoitti, että kulttuuriperintö on tärkeää EUlle. 82 prosenttia on vakuuttunut siitä, että kulttuuriperintö on tärkeä, koska se luo työpaikkoja. 82 prosenttia oli ylpeä kulttuuriperinnöstään. Ja mikä vielä tärkeämpää, 70 prosenttia oli ylpeä kulttuuriperinnöstä, joka ei edes ole heidän omassa maassaan. He ovat ylpeitä siis kulttuuriperinnöstä, joka sijaitsee jossakin muussa EU-maassa. Tämä on erittäin tärkeää kun tarkastellaan kuulumisen tunnetta Euroopassa. Siksipä kulttuuriperintövuoden mottona on kulttuuriperintömme, missä menneisyys kohtaa tulevaisuuden. Me olemme kaikki vakuuttuneita siitä, että kulttuuriperintö ei ole pelkästään menneisyyden asia, vaan tärkeä voimavara myös tulevaisuudelle. Olemme kehittäneet myös kampanjaa Meillä on välineitä, verkkosivusto. Kannattaa tutustua kaikkiin noihin kampanjan välineisiin myös verkkosivustoon. Tässä paneelissa me katsomme vähän seikkaperäisemmin myös joitakin aloitteita, jotka on kohdennettu siihen, miten halutaan alaa tukea, jotta voidaan paremmin säilyttää kulttuuriperintöämme. Ihan muutama lukutieto siitä, mitä nyt on jo saatu aikaan tähän mennessä. Jos ajatellaan ensinnäkin tapahtumien järjestämistä, varsinkin tietoisuuden lisäämistä kulttuuriperinnön tärkeydestä Euroopassa, niin me olemme kirjanneet kaiken kaikkiaan valtavan määrän tapahtumia, yli 11 000 tapahtumaa kautta Euroopan. Päätöstilaisuus järjestetään Viinissä 6.7. joulukuuta päätöstilaisuudessa teemme yhteenvedon ja saamme kaikki luvut. Eli tämä määrä kasvaa päivä päivältä. Me olemme saavuttaneet 6,2 miljoonaa ihmistä tähän mennessä. Ja moni hanke, joka on ollut vireillä, on saanut tukea Euroopan tasolta myös omasta maastaan. Ja se on nyt pystytty myös etiköimään kulttuuriperintö kuuden piiriin yli 900 hanketta EU:ssa ja yli 7900 hanketta myös kansallisella tasolla. Lisäksi on kaiken kaikkiaan 29 miljoonaa, 29 hanketta rahoitettu Luova Eurooppa-ohjelmasta, ja se oli mukana myös oikeusperustassa kulttuuriperintövuotta varten. Nämä 29 hanketta kohdistuvat ennen kaikkea kuulumisen tunteeseen, tärkeyteen korostaa eurooppalaista ulottuvuutta kulttuuriperinnössä ja mikä mahdollisuus tämä on, jotta kulttuuriperinnön myötä voidaan kuulumisen tunnetta vahvistaa Euroopassa. Meillä oli paljon muitakin eri rahoituslähteitä viime vuoden aikana muun muassa Horisontti 2020-ohjelmasta, tässä on muutama lukukin, mutta kollegat voivat kertoa sitten vielä tarkemmin näistä muista luvuista. Ja sitten muutenkin rahoitusta tuli Erasmus Plusasta, kansallisten Euroopasta, rakenne- kohesiorahastoista ja, ja niin edelleen. Eli kulttuuriperintövuosi on ollut yhteinen ponnistus. Ja sitten kulttuuriperintövuosi kun ei ole pelkästään yhden vuoden mittainen tapahtumien kooste. Meitä oikeastaan kaikkia huolestuttaa nyt se, miten voitaisiin muuttaa kulttuuriperinnön säilyttämistä ja entistämistä niin, että voidaan vastata niihin haasteisiin, joita me olemme yksilöineet. Tästä syystä Euroopan kulttuuriperintövuotena me olemme kiinnittäneet erityistä huomiota siihen, miten voitaisiin jotenkin viedä perintöä eteenpäin tulevaisuuteen. Ja tästä näemme tämän jäävuoren, niin tämä itse varsinainen perintö ei ole vielä niinkään näkyvissä, mutta tosi tärkeä kuitenkin tulevaisuuden kannalta. Ja mikä sitten on tämän tärkeän perinnön perusta? Tieto on kytköksissä niihin tapahtumiin, joita järjestettiin jotka käynnistyivät 2014 jo Euroopan unionin tasolla. Mukana on ollut kaikki toimielimet. Neuvosto, komissio, parlamentti, kaikki sidosryhmät ja myös jäsenvaltioiden edustajat kansallisesta hallinnosta. Tämä keskustelu on muokannut ihan toiseen uskoon nyt tapamme nähdä kulttuuriperintöä. Esimerkiksi olemme kaikki nyt sopineet siitä, että kulttuuriperintö pitäisi nähdä holistisena kokonaisuutena niin, että mietitään aineellista, ei-aineellista ja digitaalistakin ulottuvuutta kulttuuriperinnössä yhtenäisellä tavalla. Ja kun minä tulen itsekin Italian kulttuurimerin parista ja olen ammattilainen, niin mielestäni tämä on tärkeä saavutus niin, että voidaan paremmin tehdä yhteistyötä. Mikä myös on tärkeää. Tärkeä löydös ja saavutus, joka keskustelujen pohjalta on saatu aikaan, on se, että kulttuuriperintö ei ole mikään taakkaa, vaan voimavaraa. Siitä on paljon hyötyä. Kaikki ne ulottuvuuksina myös kestävässä kehityksessä. Siitä on hyötyä ympäristölle, taloudelle, yhteiskunnalle ylipäätään. Ja totta kai se on erityisen tärkeää myös kulttuurisen monimuotoisuuden kannalta. Mutta jotta voidaan sitten nauttia tästä hyödystä kaikki ulottuvuuksina, emme voi pelkästään toimia ja kirjata eri tapahtumia tai vaikutusta. Meidän täytyy ryhtyä toimiin, täytyy olla aloitteellinen. Ja varsinkin meidän täytyy yhtenäisemmin toimia, miettiä kaikkia sitä päätöksentekoa, jossa kulttuuriperintö on tärkeässä asemassa. Annan muutaman esimerkin. Euroopan unionin tasolla kulttuuriperintö on osa monet, montakin päätöksentekoa, ympäristöpäätöksentekoa, Siihen puututaan myös tutkimuksessa. Se on tärkeää matkailulle. Ja totta kai se on tärkeä osa tekemistä koulutuksessa. Ja paljon tukeakin tämä on saanut kiitos Ja nämä voidaan myös tukea paikallista kehitystä. Mutta jos ei käytä näitä kaikkia voimavaroja, mahdollisuuksia yhtenäisemmin, Vaarana on, että noudataan poteroajattelua. Se saattaa olla hyvin vaarallista. Me emme enää opi toisiltamme mitään. Tästä syystä ja mainitankin, mainitsenkin tämän ohjelman, joka on peräisin tutkimuksesta, jotta kulttuuriohjelma tuki kulttuuriperinnöllä merkitystä Euroopalle, se on nimeltä, ja kannattaa tutustua tähän selvitykseen – Siinä oli Euroopan Nostra vetämässä yhtä ja siinä tehtiin yli 200 vaikutusten tutkimusta kulttuuriperinnön osalta on syytä olla aloitteellisemmin, integroidummin toimia kulttuuriperinnön parissa ja myös kokonaisvaltaisemmin. Miten tämä sitten näkyy Euroopan tasolla? Se näkyy läpäisyperiaatteen muodossa. Se on mukana myös tuotu julki perussopimuksessa Ja sitä tähdennettiin myös oikeusperustassa kulttuuriperintövuotta varten. Eli oikeusperustassa komissiolta pyydettiin, että se tekisi enemmän työtä eri alojen välillä ja miettiä erilaista yhteisvaikutusta EU-päätöksenteossa. Ja ymmärrätte, miten monimutkaista tämä tietenkin kaiken kaikkiaan on tarkasteluna, jotta tämä toimisi ylipäätään. Olemme laatineet hyvin monimutkaisen hallintopohjan. Tässä on tämä arkkitehtuuri näkyvissä, joka on myös oikeusperustassa todettu kulttuuriperintövuotta varten. Tämä on aika ainutlaatuista hallintoa EUn kannalta. Kulttuuriperintö vuotta hoidetaan jäsenvaltiossa. Siellä on komitea, ryhmä kansallisia koordinoittoreita, jotka on nimetty kansallisella tasolla. Kuten tiedätte, kaikki mikä kuuluu kulttuurin sarkaan, niin se kuuluu toissijaisuusperiaatteen piiriin. Eli jäsenvaltiot päättävät siitä. Mutta mahdollisuutta on kuitenkin koordinoida yhteistyötä unionin tasolla. Ja varsinkin vaihtaa kokemuksia koordinaattoreiden kesken hyvistä käytännöistä. Meillä on kaikkia myös yhdeksän assosioitua maata mukana. Eli tämä ei rajoitu pelkästään EU-hun, vaan todellakin yhdeksän muuta maata, jotka osallistuvat kulttuuriperintövuoteen. Euroopan parlamentti on myös mukana täysimittaisesti ja se on ollut mukana myös komiteassa mukana, jossa toimivat kansalliset koordinaattorit Euroopan parlamentti on mukana myös niissä tapaamisissa, joita, joka on siis osa tätä komiteaa. Ja sitten on tärkeää asemassa puheenjohtajuudessa komiteassa, joka kattaa kaikki tärkeimmät sidosryhmät kulttuuriperinnön alalla tärkeimmät verkostot, alustat, verkostot ovat siis mukana. Ja totta kai on tärkeää, että mukana on myös kansainvälisiä järjestöjä, kuten UNESCO, Euroopan neuvosto, ECROM ja niin edelleen. Totta kai Euroopan Ostrakin on mukana tässä yhtenä tärkeänä toimijana ja, ja yksi tärkeimpiä vetureita myös sidosryhmäkomiteassa. komiteassa. EUn edustuksetkin ovat mukana tässä. Ja sitten yhteys muihin komiteoihin, alueiden komitean, ETSK, kuten myös Euroopan neuvostokin on mukana. Kaiken tämän hallinnon ytimessä on DG-koulutus ja kulttuuri, minne itse kuulun. Me olemme koordinaattorina tässä monimutkaisessa koneistossa. Ja totta kai huomioimme myös nuorison ja koulutuksen ja liikunnan. Sekin kuuluu pääosastomme tehtäväkenttään. Kuten näette, tässä on useitakin pääosastoja mukana rinnallamme. 19 eri yksikköä tekee työtä kulttuuriperintövuoden parissa. Mitä palautetta sidosryhmiltä nyt on saatu tähän mennessä, niin sen mukaan moni on ollut sitä mieltä, että tämä on kaikkein yksi tärkeimpiä eu saavutuksia se, että teemme hyvää työtä, myös yhteistyötä. Ja todella innokkaina myös sanoisin, jotta päästäisiin eteenpäin yhteisen suunnitelman parissa niin, että olisi yhteisiä tavoitteitakin, joihin pitäisi päästä vuoden loppuun mennessä olemme yksilöineet kymmenen eurooppalaista aloitetta. En aio mainita yksityiskohtaisemmin kaikkia aloitteita. Se menee liian yksityiskohtiin. Otan tärkeimmät aloitteet esille, jotka liittyvät nimenomaan tämän paneelin aiheisiin. Mutta mainitsin kuitenkin tässä rinnalla myös nimet kymmenestä. Ja on, tässä on myös kunkin pääosaston kapulakieliset lyhenteet, mutta selitän ne tarkemmin. Ensinnäkin kymmenen aloitetta on neljän pilarin pohjalta järjestetty. Ensinnäkin sitoutuminen, kestävyys, suojelu, innovaatio neljäntenä pilarina. Sitoutumisessa me keskittämme toimemme ennen kaikkea nuorempiin sukupolviin jotka tietenkin perivät kulttuuriperinnön. Eli paljolti tämä kuuluu koulutuksen piiriin. Käytetään esimerkiksi kummikaupunkihanketta, solidarisuusjoukkoja ja niin päin pois. Siksi meillä on vahvaa yhteistyötä jo luotu tämän pilarin yhteydessä. Siellä on mukana monta pääosastoa kestävyyspilari. Siinä tarkastellaan, kuten totesin aiemmin, paremminkin sitä, miten voidaan taata, että kulttuuriperintö luo jotain kestävää, kun ajatellaan kestävän kehityksen neljää pilaria myös. Siellä on tehty yhteistyötä Grown ja tutkimuksen ja ympäristön pääosaston kanssa – ympäristöpääosaston kollegakin tarkemmin vielä kertoo, miten tutkimuskin on mukana, ja kollega kertoo tästä vielä enemmän ja niin, niin päin pois. Sitten suojelu ja innovaatiopilarit. Näissä, näistä kahdesta on vähän enemmän yksityiskohtia. First, very... Ensinnäkin pikaisesti kestävyyspilari. No siitä haluaisin vain lyhykäisesti kertoa yhdestä kaikkein tärkeimmästä aloitteesta, jossa me nyt olemme mukana. Nimittäin, että keskitymme ennen kaikkea kestävään kulttuurimatkailuun. Kuten voitte kuvitella hyvin, matkailu on tärkeä väline alueelliselle kehitykselle ja paikalliselle kehitykselle. Mutta tiedämme, että matkailu pitäisi kehittää kestävältä pohjalta. Liialliset matkailupaineet saattavat olla vaarana kulttuuriperinnölle. Siksi me olemme kiinnittäneet valtavasti huomiota nimenomaan tähän aiheeseen. Itse asiassa meillä on ryhmä jäsenvaltioita tai asiantuntijoita eri jäsenvaltioista, jotka nyt käyvät keskusteluja, vaihtavat hyviä käytäntöjä ja laittavat suosituksia kestävälle kulttuurimatkailulle. Ne saataneen viedä ennen vuoden päättymistä. Yksi suosituksista kuullaan myös Viinin konferenssissa 7. joulukuuta. ja 6. lokakuuta kuultiin alustuskin ja siinä saatiin jo vähän ennakkotietoa löydöksistä. Sitten suojelu tärkeänä pilarina. No, tästä ottaisin esille muutaman aloitteen, varsinkin yksi, joka liittyy perinnön vaalimiseen. Kehitetään laatustandardeja kulttuuriperintöhankkeissa, jos nyt on paikkansa pitävää, että Eurooppa tunnetaan osaamisestaan, miten me hoidamme ja suojelemme kulttuuriperintöämme, niin yhtä lailla pitää paikkansa, että pitkään on jäänyt käymättä keskustelua, jolla sovittu eikä jaettu joitakin perusperiaatteitakaan emmekä ole oikein paneutuneet näihin periaatteisiin kovin dynaamisella tavalla. Tämä nyt olisi ensimmäinen tilaisuus käydä keskustelua teidän kanssanne, mitä me tarkoitamme laadulla. Me haluamme tämän harmaan alueen nyt käydä läpi. Mitä se tarkoittaa, tämä aitous Euroopassa tänä päivänä, kun on kyse kulttuuriperinnöstä? Ja varsinkin, ja miten tärkeä laatu on, ja miten tärkeää on kertoa, mitkä ovat laatuperiaatteet, joihin pitäisi päästä, kun EU-varoja käytetään kulttuuriperinnön kohteeseen. Tämä on tärkeää. Nimittäin varsinkin, jos ajatellaan kulttuuriperinnön läpäisyperiaatetta myös varojen käytössä kulttuuriperintöä varten, niin alkuperäinen tavoite ehkä näille varoille on ollut jokin muu. Siksi vaarana on, että huomio kulttuuriperinnön arvoihin jää heikompaksi. Tästä syystä Euroopan parlamentti, haluan nyt tätä tähdentää, herra Diakono, kun oli tässä esittelijänä päätöslauselmassa 2015 vuonna, siinä korostettiin myös tällaista tarvetta keskittyä keskusteluun siitä, mitä tarkoittaa laatu Euroopan unionin tasolla. Ja jotta komissio ottaisi tämän huomioon myös suuntaviivoissa, kun rakennerahastoja varten laaditaan uutta tekstiä niin, että olisi laatuvalvontajärjestelmät pakollisena ja katsotaisiin koko elinkaari kussakin hankkeessa. Tämä näkyy myös erässä aloitteessa, jonka puheenjohtajavaltio Latvia teki kokouksessaan 2015. Ja sielläkin on mietitty, miten tärkeää on luoda enemmän yhteisvaikutusta jotain keskustelua ajatellen nykyistä, nykyajan suunnittelua, kulttuuriperintöä ja niin edelleen. Kulttuuriperintövuosi on huomioinut nämä tavoitteet myös. Edistetään keskustelua, tutkimusta ja hyvien käytäntöjen vaihtamista, konservoinnista, säilyttämisestä, innovaatiosta käytöstä ja kulttuuriperinnön edistämisessä. Ja se, miten puuttua nykyaikaisella tavalla historialliseen ympäristöön ja että neuvostokin on jälleen kerran täydentänyt tämän merkitystä omissa päätelmissään. Niissäkin halutaan ajaa kulttuuriperintöä läpäisyperiaatteen pohjalta niin, että voidaan luoda uutta vireyttä niin, että katsotaan mitkä ovat tavoitteet, että kulttuuriperintöä kyllä edistetään, mutta aina täytyy muistaa myös, mitkä ovat kulttuuriperinnön tarjoamat arvot Neuvosto kehottaa komissiota, kun se suunnittelee täytäntöönpanoja arvioi EU-päätöksentekoa, jatkamaan myös suoran ja välillisen vaikutuksen, joka on Euroopan kulttuuriperinnön edistämisellä, konservoinnilla ja säilyttämisellä ajatellen, niin että voidaan saada aikaan suuntaviivoja, jotta se, että EU-investointi ei vahingoita tai mitenkään aliarvio kulttuuriperinnön arvoja. Niinpä komissio on nyt käynnistänyt työn tämän aiheen parissa. Meillä on työryhmiä, asiantuntija on mukana tässä myös ikomoksessa. Työryhmä tekee työtä hyvin avoimesti ja läpinäkyvästi. Totta kai aloitimme asiantuntijaryhmänä, koska ainoastaan asiantuntijat siihen pystyvät. Mutta ryhmän tarkoituksena on saada aikaan tuloksia, jotka olisivat helposti sulattavia sulatettavia myös osallistavia jonkin muunkin silmissä kuin asiantuntijan silmissä. Nimittäin kun me nyt edistämme integroitua ja osallistavaa kulttuuriperinnön hoitamista, niin täytyy miettiä, mikä merkitys on täytäntöönpanossa muillakin kuin asiantuntijoilla. Tässä meillä on aikataulu. Meillä on ollut useita tapahtumia jo ollutkin asiantuntijoiden kesken. Ensimmäinen asiakirjan luonnoskin on saatu aikaan. Siitä keskustellaan 22. ja 3. marraskuuta Venetsiassa ihan piakkoin. Keskustelujen jälkeen sitten komission tarkoituksena on käynnistää julkinen kuuleminen aiheesta. Niin ikään tärkeää on, mikä on muuten myös osoitus siitä, miten tässä on eri pääosastoja mukana, että Horisontti 2020 ohjelma 2019 myös tukee sitä, että voidaan luoda sosiaalisia alustoja, huomioon asiantuntijat ja sidosryhmät, joita voidaan edelleen aiheesta vaihtaa mielipiteitä senkin jälkeen, kun on sovittu. Ja tällainen ensimmäinen asiakirja saatu aikaan laatuperiaatteesta Euroopan unionin tasolla, niin keskustelu jatkuu. Horisontti 2020 sitä tukee. tässä päivämäärät vielä konferensseja varten. Ja tästä enemmän löytyy yksityiskohtia myös hankkeen mielenkiinnon ilmoittamisesta ja 14. maaliskuuta 2019 on määräaika sosiaaliselle alustalle. Mikä tärkeää myös yhtenä aloitteena on vaarassa oleva perintö. Torjua laitonta kauppakulttuuri esineillä ja myös kulttuurikohteissa hoitaa riskejä. Tässä aloitteessa, kuten näittekin otsikosta, on kaksi näkökulmaa omaksuttu. Ensinnäkin mietitään, mikä merkittävä ongelma on laittoman kulttuurisinekaupan torjunta. Ja sitten toinen, että on parempia valmiuksia hoitaa riskejä myös perintökohteissa. Niin, vielä puheen ollen laittomasta kaupasta sen torjunnasta. Tehän tiedätte, että on olemassa jo useita EU-säädöksiä olemassa, mutta nyt voimassa olevat oikeudelliset puitteet ja tässä nämä kolme ensimmäistä asiakirjaa varsinkin, jotka on tässä mukana, Puitteiden tarkoituksena oikeastaan miettiä, mitä tarvetta on välttää sitä, että Euroopan kulttuuriperintö häviää EUn ulkopuolelle laittomasti. Mitä tähän mennessä olemme kiinnittäneet huomiota kulttuuriperinnön suojelemiseen, välttämään sitä, että se häviää laittoman kaupan myötä. Mutta lähi on korostettu, korostettu sitä, että täytyy torjua ja välttää sitä, että kun kulttuuriperintöä tulee muista kulttuureista eri alueilta maailmasta, niin sitä sitten laittomasti tulee myös EU-hun myyntiin. Siksi komissio on esittänyt uutta asetusta, joka liittyy kulttuuriesineiden tuontiin. Siitä käydään nyt keskusteluja neuvostossa ja parlamentissa. Toivottavasti se hyväksyttäisiin 2019 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Paitsi että tarvitsemme säädöksiä, niin me tarvitsemme tukea puitteille kouluttamalla ihmisiä, luomalla valmiuksia. Sekin tämä yhteistyötä Unesconkin kanssa. Ja varsinkin, että eurooppalainen Taidemarkkina on tässä mukana, kun koulutetaan ihmisiä torjumaan kulttuurisena käytävää laitonta kauppaa ja Euroopan oikeuslaitos ja lainvalvontaviranomaiset ovat mukana koulutuksessa. Heilläkin on tärkeä osansa. Meillä on myös käsikirja tulossa piakkoin. Siellä on myös sähköisen oppimisen moduuleja sen tukena. Tämän rinnalla me pyrimme myös kohentamaan näyttöä ja jakamaan kokemuksia. Tässäkin Horisontti 2020 tukee toimintaa sosiaalisen foorumin muodossa. Se liittyy kulttuuriperinnön vaaroihin ja laittoman kaupan torjuntaan, niin että asiantuntijuutta kehittää jatkossakin aihetta yksityiskohtaisemmin. Niin ikään teemme selvityksen kauppapuolisena käytävän laittoman kaupan ulottuvuudesta ja miten uutta tekniikkaa voidaan käydä torjunnassa. Meidän täytyy ymmärtää paremmin sen luonne, minkä tyyppisiä rikoksia siihen liittyy, mitkä ovat väylät, arvot. Liian vähän tiedetään tästä toistaiseksi, että voidaan torjua jotenkin vaikuttavasti kauppaa. Niin ikään teemme tiiviisti työtä laajemmassa mitassa, kun halutaan ymmärtää paremmin, miten riskinhallintaa voitaisiin hoitaa noin yleisemmin. Tästä syystä komissio on laatinut selvityksen, jonka nimi on Safeguarding Cultural Heritage from Natural and Man-Made Disasters. Tässä on täällä yksi kappalekin, jos haluatte sitten selailla. Tämän selvityksen tarkoituksena on huomioida kulttuuriperintö silloin, kun laaditaan kansallisia katastrofia, riskienvähennysstrategioita. Me tiedämme, kun tapahtuu jotain katastrofaalista, niin liian usein järjestelmät eivät oikein ole yhteydessä siihen järjestelmään, joka puolestaan huolehtii kulttuuriperintöä. Siksi me kartoitimme kaiken olemassa olevan tiedon, kaiken tutkimuksen, se on valtava määrän tutkimuksia, joita on tehty Euroopan tasolla. Tärkeitä löydöksiäkin on tehty. Joskus vain emme niitä käytä. Olemme niin ikään kartoittaneet kaikki strategiat ja välineet kaikissa jäsenvaltioissa. Olemme nimittäin huomanneet, ja tämä on muuten tärkeää tietää, mitä kussa jäsenvaltiossa on tekeillä. Varsinkin siitä syystä, että te tiedätte, että kun meillä on tällainen järjestelmä muun muassa ekopääosaston kanssa, nimittäin pelastuspalvelu verkosto on erittäin tärkeää ja sitä on hyvä kehittää myös paitsi kansallisella, myös eurooppalaisella tasolla. Vielä mainitsisin sen, että näissä puitteissa on erittäin tärkeää, mitä Grow-pääosasto tekee, niin että voidaan käyttää uskottavia välineitä, varsinkin Kopernikus-järjestelmää. Kollega kollega kertoo tästä sitten tarkemmin myöhemmin, se mitä se oikein on. Eli mitä tulee parempaan hallintoon kulttuuriperinnön kohdalla, niin tutkimuksen löydökset ja mitä voidaan ottaa opiksi näistä selvityksistä on se, että pitäisi koordinaatio kohdata kaikilla tasoilla Euroopassa, mutta myös eri kansallisilla ja alueellisillakin tasoilla. Ei oikeastaan ole huomioitu vastuuketjussa tätä päätöksentekoa suhteessa käytännön täytäntöönpanoon. Ja usein tämä johtuu myös siitä, että kulttuuriperintöä pidetään kovin vähän tärkeänä. Niin ikään me olemme turvautuneet yhteen tärkeään tiedonlähteeseen, jota on tutkimuksen pääosastokollegat kehittelleet. Ja tässä on vähän eh, yleisnäkemys siitä, mitä kaikkea on tehty, jotta voidaan tukea kulttuuriperinnön hallintaa ja riskejä. Ehkä voin jättää nämä diat nämä kuin yksityiskohtaisia. Mikä on myös tärkeää työssämme on se, että katsotaan, minkälaista osaamista tarvitaan perinnön kohdalla. Se on erittäin tärkeää. Me tiedämme, että kulttuuriperinnön ammattilaiset Euroopassa ovat tärkeitä. Täällä on osaamiskeskuksia. Meillä on erinomaisia asiantuntijoita olemassa. Mutta on useitakin uhkia asiantuntemukselle olemassa tänä päivänä. Yksi tärkeä uhka on se, että on kovin vaikeaa välittää tietoa, osaamista sukupolvelta toiselle. Esimerkiksi jos ajatellaan, että kansallinen hallinto ei voi uutta sukupolvia palkata ja näin vanha väki jää eläkkeelle eikä tiedo kulje enää nuorelle polvelle. Ja sitten kulttuuriperintöasiantuntijat eivät oikein tiedä, miten selvitä uusista haasteista, muun muassa digivallankumouksesta. Ja miten tärkeää on hallita se kunnolla, myös nämä digitaaliset välineet, jos ajatellaan, kun rekisteröidään vierailijoita ja niin edelleen. Tässä on ryhmä jäsenvaltioita, jotka tätä mietiskelevät. Me aiomme esitellä Viinissä piakkoin tulokset myös tästä podiskelusta ja ja myös suosituksia, jotta näistä haasteista selviydytään. Ja todellakin pitäisi miettiä, myös mitä tehdään paitsi EU-tasolla, niin kansallisellakin tasolla. Vielä yksi aloite, joka on sekin tärkeä, mutta sen esitellä kovin lyhyesti. Eli perintöä kaikille. Siinä mietitään, miten saattaisiin kansalaiset osallistuvammin mukaan, miten saada paikallisyhteisöt mukaan ymmärtääksemme paremmin, mikä arvo kulttuuriperinnöllä on. Tässä teemme yhteistyötä Euroopan neuvoston kanssa varsinkin. Tässä on yksi tärkeä uh, hanke, Far Away nimeltään. Ja siellä on paljon jäsenvaltioita mukana. Ja sitten kymmenes aloitte. Tiede perinnössä. Tästä kollega kertoo enemmän myöhemmin. Haluaisin vain kertoa tästä yhdestä hiljattaisesta tapahtumasta viime viikolla, nimittäin Fair of European Innovators. Tässäkin pyrittiin löytämään yhteisvaikutusta eri sidosryhmien välillä. Eli me toimimme mukaan ei pelkästään tutkijoita, vaan ammattiväkeä, yritysväkeä tai eri säätiöistä sen selvittämiseksi, miten käyttää näiden tärkeiden tutkimusten löydöksiä, joita on tehty Euroopan unionin tasolla, niin että se voidaan sitten hyödyntää myös käytännön arjessa jäsenvaltiossaan. No niin, sitten palaan vielä katsomaan tulevaisuuteen. Ensinnäkin hiljattain hyväksyttiin kulttuuriperinnön toimintasuunnitelma se on komission tärkeä hanke ja aloite. Siinä todetaan, että komissio esittelee toimintasuunnitelman kulttuuriperintöä varten. Eli nyt otamme opiksi kaikista kokemuksista. Katsotaan, mitä voidaan oppia tästä. Ja mietiskelemme ja pohdiskelemme, minkälainen toimintasuunnitelma voisi olla. Me olemme vakuuttuneita, nimittäin siitä, että mitä nyt tehdään, niin se ei ole tärkeää pelkästään Euroopan tasolla, vaan se on tärkeää myös jäsenvaltiossa. Luonnollisesti yksi tärkeä osatekijä toimintasuunnitelmassa olisi myös mahdollisuus jatkaa horisontaalista integroitua lähestymistapaa kulttuuriperinnön hoidossa. Ja sitten hoitaa tätä sinällä monimutkaista, mutta menestyksellistä hallintoa, paitsi EU-ssa, niin jäsenvaltiossakin. Odotamme mielenkiinnolla sitä. Ja sitten seuraava askel meillä olisi sitten luova Euroopasta, laatia seuraava ilmoitus mielenkiinnosta, niin että voidaan lisätä tietoisuutta historiallisesta arvosta ja myös antaa kuulumisen tunnetta eurooppalaisen tilaan. No niin, ehkä tämä riittää. Kaikki tieto on löydettävissä myös verkkosivustoltamme. Ähm, ähm, Kiitos oikein paljon. Ennen kuin otamme muut puhujat muista komission pääosastoista, Esittäisin itse pienen huomion. Varmaankin huomasitte, että Rovaskia Kitano puhui paljon siitä, että Euroopan parlamentti on myöskin seurannut kovin tuota eurooppalaisen kulttuuriperinnön vuot, teemavuotta. Selotetaan lyhyesti, mistä on kyse perussopimusten mukaan parlamentti ei ole toimeenpanovallan käyttäjä, mutta se, että parlamentti oli osa tätä hanketta, niin tarkoitti meille ennen kaikkea sitä, että meitä kohtaan oltiin ymmärtäväisiä komission puolelta. Erityisesti Maltan puheenjohtajakaudella että otettiin kulttuuriperinnön merkitys huomioon, koska se tarkoittaa arvojen koostumaa kaikista jäsenvaltioista. Ja nyt kun ajatellaan tuota juhlatilaisuutta Viinissä joulukuussa, sekin on hyvin symbolista, koska tämä kaupunki, tuo maailman osa, tarkoittaa kulttuuriperinnön olemusta. Todellinen silta lännen ja idän välillä – jolla on symbolista arvoa. Se minua erityisesti ilahduttaa. No nyt menemme eteenpäin ja pyydän, että herra Martins ja sitten herra Marafakini samasta pääosastosta pitävät omat alustuksensa. Yes, thank you very much. So, Mr. Diakonu, thank you. Niin, Kiitos herra Diakono, kiitos, että minut on kutsuttu tähän tilaisuuteen. Euroopan parlamentin edustajat, kansallisten parlamenttien edustajat ja kaikki kollegat, on aina suuri kunnia puhua tässä paikassa. Olen aina kovin kiitollinen siitä, kun <clears throat> sellaisen mahdollisuuden saan. Yritän liittää esitykseni Armianian esitykseen, erityisesti aloitteeseen seitsemän, <clears throat> jossa on kyse riskeistä ja suojelemisesta. Kopernikus. Saattaa tulla outo esitys, koska tämän pienen alustuksen aikana näette ehkä yhteyden kahden asian välillä, jotka näyttäisivät olla hyvin kaukana toisistaan. Puhumme tilasta tai avaruudesta, mitä se voi tehdä kulttuuriselle perinnölle. Siinä tulee esiin sekä menneisyys että tulevaisuus. asiayhteydestä vähän ehkä tiedätte, että komissio EUn puolesta äh, äh, ylläpitää avaruusohjelmaa. Galileo on yksi, eräänlainen eurooppalainen GPS-navigointiin ja sitten toinen on Kopernikus. Se perustuu <clears throat> maan havainnointiin, siis satelliitit kiertävät maata äh, havainnoidakseen planeettaamme ja molemmissa tapauksissa komissio on äh, ikään kuin satelliittien omistaja. Se on todellakin voimavara, joka on hyvin ainutlaatuinen, joka Euroopalla on. Ja että Euroopan yhdessä on pystynyt tämän tekemään, koska ne ovat sellaista infrastruktuuria, jota todennäköisesti mikään yksittäinen Euroopan valtio olisi pystynyt tekemään yksin. Kopernikus, kuten sanoin, on maan havainnointiohjelma – ja maailman edistyneen sellainen. millä muulla ei samanlaista ohjelmaa ole, ei amerikkalaisilla, kiinalaisilla, japanilaisilla. Ja 20 vuotta siis on mennyt. 20 vuotta sitten ohjelma alkoi Lacoma Giornossa Italiassa Baveno-nimisellä paikkakunnalla. Se oli todellakin se alku. Ja vähän kuvaa siitä, miten maan havainnointi on 20 vuoden aikana kehittynyt. Kaksi kuvaa siihen, jotka itse asiassa osoittavat, paikan, josta aloite lähti liikkeelle. Kaksikymmentä vuotta sitten Laguna Maggiore amerikkalaisesta Landsat-satelliitista. Sama paikka. Kuva eurooppalaisen satelliitin ottamana 14. kesäkuuta 2018. No heti näkee suuren eron resoluutiossa ja on selvää, että resoluut, kasvava resoluutio tuo muassaan uusia mahdollisuuksia paljon, mitä voidaan tehdä. Voisin käyttää paljon aikaa kuvatakseni, mitä Kopernikus on, mutta tämä kuva varmaan tekee yhteenvetoa siitä, mitä teemme. Näette, että meillä on satelliitteja, tuo kuva keskellä. Ja itse asiassa satelliitin tietojen ja kuvien ansiosta voidaan saada tuottaa tietoja eri osa-alueilta. Merialueita voidaan havainnoida, maa-alueita, ilmakehää, sen laatua, <clears throat> voi myös hätätoimenpiteitä, esimerkiksi väestönsuojelussa tukea. Myöskin turvallisuus, meriturvallisuus, myöskin äh, ihmisten salakuljetus ja tietysti ilmastonmuutos. Tarkastellaan esimerkiksi miten vähitellen napa-alueella jää sulaa. Mutta nyt, mikä on yhteys tämän ja kulttuuriperinnön välillä? Eli kun puhutaan kulttuuriperinnöstä, ja tämä on yksi kuva, joka tulee siinä yhdessä workshopissa työpajassa. No ymmärrämme, että monet osa-alueet liittyvät kulttuuriperintöön maailmalla. Maailman kulttuuriperintöpaikat, Unescoltahan se tulee se, varmaankin päivityksiä tulee vielä, ei ole viimeisin. Ja sitten on myös luonnon perintöpaikkoja, kulttuuriperintöpaikkoja, monia. Tällaisia kuvia satelliitista saa. Ihan antaakseni kuvaa. Satelliitti kulkee noin tuhat kilometriä maan yläpuolella siis sata kertaa korkeammalla kuin lentokoneet. Ja tällainen resoluutio voi olla parempikin. Kaupallisissa satelleissa voi olla jopa 30 senttimetriä tuo resoluutio. Itse olen löytänyt näitä internetissä, on muitakin kuvia, mutta tässä näkee heti Australia ja kolmas on Samara Irakissa, Angora, koralliriutta Australiassa on keskellä alhaalla. Ja sitten viimeinen on itse asiassa kätketty tai unohtunut kaupunki Saharassa, joka havainnointiin äh, satelliittihavainnoinnilla. Mitä uhkia maailmanperillölle, kulttuuriperinnölle on? Kuvista näkyy joitakin osatekijöitä. Ilman saastuminen näkyy siellä. Se voi todellakin hyökätä kulttuuriperintökimppuun. Toinen sitten liittyy lähinnä sotaan, pommituksiin. Niillä voidaan tuhota kulttuuriperintöä, eikä sitten pystytä sitä estämään. Kolmas on luonnon tapahtumia. Voi olla luonnonperintöpaikkoja, jotka vähitellen häviävät. Voi olla tulvia, metsien häviämistä tai maanjäristyksiä. Nämä todellakin vaikuttavat kulttuuriperintöön. Ja mitä kopernikus tässä voidaan sitten saada aikaa, niin auttaa tässä. Voimme analysoida ilmanlaatua ja yksilöidä, että mitkä saastuttajat ovat ja sitten optimoida toimenpiteet kulttuuriperintömielessä. Tuhotuilla, tuhotuneilla alueilla voidaan verrata, että mitä on tapahtunut ennen ja jälkeen ja sitten yksilöidä tuhoutuneet alueet, jotta voidaan arvioida tuhojen määrä ja sitten mahdollisesti toimenpiteiden eh, yksilöiden saavuttaa. Voimme myös ennakoida riskejä, joita tulee matkailijoilta. Tulvat voidaan auttaa väestönsuojelutoimia ja ehkä yrittää ymmärtää, että mitkä alueet ovat eniten vaikutettuina. Metsien hävistä on viimeinen, kuten tiedätte. Se koskee kaikkia maailman metsiä ja todellakin voimme arvioida kuukausittain ja vuosittain, mikä on äh, laittomien hakkuiden määrät, metsien hevisen määrä. Kuten pommituksissa, maanjärjestyksissä voidaan arvioida seuraukset ja äh, yksilöidä, että <clears throat> miten paljon kulttuuriperintöjä paikkoja on tuhoutunut. Voimme tuottaa karttoja ja liittää niihin tietoja tässä on Rooman kaupungin keskusta. Tietyillä tekniikoilla voidaan sitten kartoittaa, miten maaperä liikkuu. Tietyt maaperän osat menevät ylöspäin, tietyt alaspäin. Ja se tietysti vaikuttaa myös kulttuuriperintöön. Ja sitten voi miettiä toimenpiteitä tai suunnitella seurantaa enemmän joillakin alueilla kuin toisilla. Tässä toinen esimerkki. Syyriassa oli mahdollista havainnoida erityisiä osatekijöitä sillä alueella. Alhaalla näkyvä kuva on korkean resoluution kuva, joka tulee Google Earthista. Siellä on ollut myös alemman resoluution kuvia, mutta Googleissa on se ero, että 35 vuotta, joka 35 vuotta voi tulla uusi kuva sitä kontrollilla, mutta Sentinelissä on äh, alempi resoluutio, mutta kuvan voi saada joka toinen kolmas päivä, eli voi sitten yksilöidä milloin muutos on tapahtunut. Ylemmästä kuvista pystyttiin sitten yksilöimään, että tuo muutos siinä osatekijässä kulttuuriperinnössä rakentaminen tapahtui ennen 4.11. elokuuta 2016. Eli kuten totesin, niin koko meillä on ja niillä tarkastellaan ilmanlaatua, maaperän liikkeitä ja se voi auttaa tältä osin. Siis liikkuvan maaperän äh, maanjäristykset, saastuttajat, ilmastonmuutos, maankäyttö ja niin edelleen. Kaikkia Kopernikuksen toimintoja ole mukaan otettu kulttuuriperintöön, niin ne voidaan silti käyttää siinä mielessä kuitenkin. Voidaan tehdä enemmänkin. Miten voidaan vielä enemmän tukea kulttuuriperintöä? Nyt on perustettu työryhmä, joka nyt analysoi, että mitä maan havainnoinnilla voidaan tehdä, miten se voi parantaa kulttuuriperinnön liittyviä tuotteita. Kopernikuskomiteassa on sovittu tutkittavana, että miten tämä voidaan tehdä, ja Italia sitten tarjoutuu johtajaksi, vetäjäksi, mutta monet jäsenvaltiot ovat tulleet mukaan työryhmään. Se on juuri näinä päivänä aloittamassa työnsä. Tärkeä osatekijä. Niin, joskus näyttää siltä, että satelliitit olisivat vain asiantuntijoiden asia, mutta hyvin tärkeää on se, että käyttäjät ja ne, jotka tietoja tuottavat, voivat puhua keskenään niin, että loppukäyttäjät, sellaisella tavalla, että loppukäyttäjät ymmärtävät, mitä voidaan tehdä. Ja tässä mielessä voidaan ottaa käyttöön opetussuunnitelmia, jotka liittyvät maan havainnointiin. PK-yritykset voivat myöskin käyttää havainnointitietoja erityisten sovellusten yhteydessä. Tässä lyhyt alustus Kopernikukseen, eli jos halu, tarvitsette tästä lisätietoja, niin on käytössä verkkosivusta. Sieltä voi löytää paljon tietoa ja jos on kysymyksiä meitä vaan, niin hyvin me vastaamme kysymyksiin. Kiitos. Yes, uh, thank you, Mr. Chair. Niin. Oikein paljon kiitoksia ja hyvää iltapäivää. Minulla on ilo ja kunnia keskustella täällä ja esitellä teille toimintamme, jotta tieteen avulla voidaan kulttuuriperintöä vaalia. Eli tämä liittyy liittyy liplava hankkeeseen numero 10, josta juuri äsken kuulimmekin kollegamme suusta. Ihan lyhyesti, niin katsotaan myös, että saadaan slaidit näkyviin. Mitäs tämä konservointi käytännössä tarkoittaa? Mehän tiedämme, mikä on lääkäri, mikä on lääke, hoivatyö on ja niin poispäin. Kulttuuriperinnön puolella Meillä on olemassa tämä kulttuuriperintö, joka on potilas, ja sitten meillä on konservaattori, joka on lääkäri niin sanotusti, ja sitten meillä on toimijat, jotka kehittävät uusia tekniikoita, ja sitten varsinaiset toimet, ne liittyvät suoraan itse työhön tai kohteeseen. Ja ennaltaehkäisevä työ tarkoittaa juuri sitä, että ei kosketa itse teokseen, vaan tehdään kaikki mahdollinen, jotta työ voisi säilyä. Tietenkin tässä täytyy noudattaa tarkkoja eettisiä periaatteita, kuten myöskin lääketieteen puolella. Ei ole tietenkään kaiken kattavaa ratkaisumallia olemassakaan, eli potilas on ainutlaatuinen ja hänen pätee ainutlaatuinen diagnoosi. Eli kulttuuriperintö kuuluu Euroopan unionin puiteohjelmaan jo vuodesta 1986. Ja Horisontti 2020 hankkeessa noin puoli miljardia on varattu kulttuuriperinnön suojelemiseen, varsinkin puiteohjelmaan seitsemän. Kollega Kajama Linu ykköspaneelissa tulee kertomaan tästä enemmän ja hänen selonteostaankin voitte sitten lukea jotain mustaa valkoisella. aineellisen kulttuuriperinnön vaaliminen, se liittyy NMBP-ohjelmaan, joka kuuluu Horisontti 2020-ohjelmaan. Eli kyse on muun muassa nanoteknologian ja bioteknologian hyödyntämiseen kulttuuriperinnön vaalimisessa. Me olemme systemaattisesti keskittyneet huokeisiin säilyttämistoimenpiteisiin ja muihin toimenpiteisiin ja noin 45 miljoonaa euroa on käytetty, eli tässä budjetti on kahdeksan kertaistunut suhteessa seitsemänteen puiteohjelmaan verrattuna. Ja tämä 66 miljoonaa, jonka ehkä muistatte, niin tämä summa perustuu siihen, että varoja voidaan saada myöskin muistakin ohjelmista, mutta minä puhun tässä vain näistä tästä puolesta Muutama kuva käynnissä olevasta hankkeista tai hankkeista, jotka ovat jo päättyneet. Nanokatedraalihanke. No, Tässä on tarkoituksena kehittää tällaisia pintoja suojelevia aineita, joita käytetään erinäisissä rakennuskohteissa. Nämä kohteet ovat eri ilmasto alueella, niihin siis kohdistuvat erilaiset haasteet. Kyse on siis näiden kohteiden säilyttämisestä. Tässä on Puolasta, Latviasta, Espanjasta ja muualtakin muutama esimerkki kuva. Tämä sitten viimeinen kuva hankkeesta – sen pohjaisten kohteiden suojeleminen, Nemosin ja Nanoristaat-hankkeet. Näin voidaan muun muassa tauluja konservoida, muun muassa Picasson työtä on käsitelty tällä tavalla. Mitä tulee budjettiin ja innovointipuoleen, niin nämä ovat erinomaisia esimerkkejä aikaansaannoksista, mutta me olemme kuulleet konservaattoreita, tiedeyhteisön ihmisiltä viestejä, jonka mukaan rahoitus on aina puutteellinen. Kansallisella tasolla tämä johtaa siihen, että EU-sta varoja haetaan yhä enenevässä määrin. Ja koska tuloksia ei tahdo saada aikaiseksi, niin se johtaa tietenkin enenevässä määrin myöskin turhautumiseen, joten nyt on tarkoitus varmistaa, että sekä kansallisella että EU-tasolla tällaisen toimintavaroja varoja on riittävästi käytettävissä. Myöskin digitalisoitumiseen on panostettu, mutta työmaata vielä riittää. Tarkoituksena on vaalia ja kulttuuriperinnön hoitoa, mutta tietenkin tässä täytyy paneutua myöskin itse kohteisiin käytännön tasolla. Ja jotta ja näin täytyy tehdä, jotta nämä työt säilyvät pidemmänkin aikaa. Mutta kyllä tähän liittyy myöskin hallinnollinen aspekti, kuten kilpailutukset, tutkimusta pidetään aika lailla vähäpätöisenä osa-alueena, mutta me olemme havainneet, että tutkimusta kaivataan, jota ei tällä hetkellä vielä ole toteutettu ja tämä tarkoittaa sitä, että kulttuuriperinnön vaalimiseen liittyviä, ja liittyviä mahdollisuuksia ei ole täysimääräisesti hyödynnetty. Joskin jäsenvaltioissa on pyritty kehittämään standardeja menettelytapoja, mutta näin tulisi tehdä myöskin EU-tasolla ilman, että kansalliset standardit tässä yhteydessä kärsisivät. Oikein paljon kiitoksia huomavaisuudestanne. Acum eh, câteva întrebări, câteva răspunsuri. Kiitos paljon. <clears throat> Ehkä nyt olisi kysymyksiä ja tietysti vastauksia. Pyytäisin kuitenkin, että puheaika olisi kaksi minuuttia puheenvuoroissa. Ja pyytäisin nyt esitet, esittelette lyhyesti itsenne, ennen kuin aloitatte puheenvuoron, että opimme tuntemaan toisemme. Varmaankin tiedätte, että että viimeisin muoto diktatuuri Euroopassa on tämä puheenjohtajan Nuija. Ja kauhu, jota me kaikki jäsenet tunnemme, on tuo minuutin kauhu. Se voi olla todellakin kiusan henki Euroopan parlamentissa, mutta pitäkää tästä kahdesta minuutista kiinni ja esitelkää itsenne ensin. Schönen guten Tag, mein Name ist Wien. Mein Name ist Pisets, ich bin aus Wien. Tulen Viinistä, nimeni on Wien. Ja joulukuussa järjestetään tämä päätöstilaisuus ja olen iloinen, että silloin meidän kulttuuriperintöämmekin voidaan esitellä Ihan lyhyesti vain katsaus kulissien taakse. Viinistä löytyy lukuisia kansalaisaloitteita, jotka ovat tarkkailun kohteena. Eli miten kulttuuriperintöä kaltoin kohdellaan. Meillä on vaarana se, että viini voi menettää maailman kulttuuriperintöstatuksen, koska viiniin ollaan rakentamassa kerrostaloa. Viiniläiset ovat ylpeitä kulttuuriperennystään ja on valitettavaa, että nykypolitiikka ei huomioi tätä. Ja Italian edustajakin totesi, että kulttuuriperintöministeriö voisi asiaan puuttua, mutta meillä sellaista ei ole. Ja koska kiinteistön hinnat ovat nousseet taivaisiin, ja maaperähinta on noussut taivaisiin, niin tästä on syntynyt pirumonen kierre, joka on haitaksi kulttuuriperinnölle. Valitettavasti politiikka ei panosta kulttuuriperinnön vaalimiseen. Kyse on rakennuslobbareiden toimista, eli kulttuuriperintö jyrätään maan tasalle ja siksipä toivoisinkin, että jotta kulttuuriperintöä Viinissä voidaan suojella, niin suhtautukaa vakavamielisesti näiden kansalaisten käynnistämiin hankkeisiin. Valitettavasti muualla tähän ei olla valmiita panostamaan. Kiitoksia. Hyvää iltapäivää, Felips Montes, senaattori Espanjasta. Minusta vaikutti hyvin päteviltä ne selitykset, joita kuultiin, jos ajatellaan 2014 alkanutta taivalta kohti tähän kulttuuriperintövuoteen tänä vuonna. Aloitteita on ollut, pilareita on ollut ja niiden tukena paljon muuta. Mutta kun me haluamme antaa kulttuurille perille uutta pontta, niin uskoisin, että olisi ihan hyvä pohtia myös muita pilareita – jotta voidaan ylipäätään ajatella Euroopan rakentamista kulttuuriperinnön pohjalta osoittaa solidaarisuutta ja nimenomaan painokkaasti korostaa sukupolvien ja alueiden välistä solidaarisuutta. Ja kun itse olen ollut kaupunkijohtajana yhdessä kohteessa Segoviassa, niin haluaisin myös maaseutun kulttuuriperinnöstä puhua materiaalista, mutta myös asukkaista. Kaikki tämä on olennaista rakentamiselle, siis solidaarisuutta tarvitaan. Sitten toinen arvo, joka on perustavanlaatuinen, on tasa-arvo. Sosiaalinen, taloudellinen ja työtasa-arvo. Ei voida puhua matkailusta kestävältä pohjalta, ellei meillä ole myös tasa-arvoa työoikeuksissa. Neljäs tekijä vielä, korjaan kolmas, on tietenkin Saatavuus, tämä saavutettavuus koskee sekä luojia että myös käyttäjiä. Eli saavutettavuus on tärkeästä viimeisenä vielä. Tärkeänä pilarina on osallistuminen. Koulutussa tarvitaan, osallistamista ja niin, että nämä arvot jotenkin huomioitaisiin horisontaalisesti. Puheenjohtaja, etten käytä liikaa aikaa, lopettelen toteamalla, että meidän täytyy päästä eroon sellaista kulttuuripolitiikasta, jossa puhutaan vain kulttuuripolitiikasta. Se koskee ylipäätään koko eurooppalaista maisemaa, rakentamisen pilareita. Kulttuuri ja perintö ovat siellä mukana, kuten oikeuskin, voimanlähtönä ja myös sitten arvona. Buenas tardes, eh, Marta Rivera de la Cruz. Marta de la Cruz, Espanjasta. Oli mielenkiintoista kuulla näitä alustuksia, mitä meille kerrottiin, mutta haluaisin kyllä tähdentää yhtä asiaa. Disculpeme. Anteeksi. Niin olin sanomassa, että minä haluaisin miettiä yhtä asiaa. Skitanokin puheenvuoroa sivuuten. Ajatellen kulttuuriperinnön häviämistä luonnonkatastrofien takia. Se ei tehdä niin tavallista ole Euroopassa kuin muualla, mutta Espanjassakin on tapahtunut Lorkan maanjärjestys Murfiassa siellä hävisi yhden kulttuurisesti rikkaan kaupungin perintöä paljonkin. Ja tässä vaikeuksena on ollut se, että ei ole tietyissä toimistossa asiantuntevaa väkeä tarjolla. Ja siksi meidän pitäisi työstää Eurooppa niin, että, että olisi tehtävissä pätevä väkeä, tarvitaan insinööritietoa, tarvitaan paljon erilaisia taitoja, jotka nyt on katoamassa. Usein on täysin mahdotonta tätä enää konservoida, jos huomioida myös vammaisia ihmisiä. Ja totta kai tämä vastaa sitä, mitä valtiot haluavat, mutta myös Euroopan unioni. Thank you. Uh, please, sir. Kiitos, niin olkaa hyvä siellä. Uh, nazywam się Jerzy Federowicz, jestem senatorem z Polski. Jerzy Federowicz, senaattori Puolasta. Haluaisin Espanjan kollegalle kertoa, että koulutus on kovin korkeatasoista konservoinnissa ja suojelussa konservoinnissa tehdään naapurimaiden kanssa paljon yhteistyötä. Puhun viiden minuutin esityksessä niin siitä vielä enemmän myöhemmin. Ukrainan kanssa tehdään erityisesti yhteistyötä, mutta mm, tällaisen kansion ja tämän Varsovan kulttuuriperinnön konservoinnista yli 200 osallistujaa tuon kulttuuriperintövuoden aikana tapasi. Siellä hyväksyttiin hyvin tärkeä suositus ja nyt haluaisin, että mm, kollegat parlamentin jäsenet voisivat hyödyntää tätä. Jätän muutaman kappaleen tänne ja suositus koskee juuri sen tärkeyttä, mistä puhumme. Sehän on ilmeistä. 20 vuoden ajan olen osallistunut näihin tapahtumiin. Olemme myös saaneet aikaan Barcelonan äh, nuoren eurooppalaisen säännösten ja nyt on todella tärkeä vaihe meneillään ja sitä täytyy puhua kovaan ääneen. Ja koulutuksen nuorison ansiosta, jota tarjotaan, voimme kuitenkin oikeista arvoista vakuuttaa ihmiset vaikeassa tilanteessa, joka tällä hetkellä on. Niin lopuksi haluaisin vielä kertoa, kenen puoleen käännyn tai kenen kohdistuu tuo suositus. Maailman kulttuuriperinnön yleissopimuksen sopimusosapuolia, Maailmanpankki, UNESCO ja muut kansainväliset toimijat. Jätän tämän kansion puheenjohtajalle, jotta kollegatkin voivat sitä sitten hyödyntää. Mulțumesc. Kiitos, olkaa hyvä siellä. Mai va Niin, yksi kysymys vielä ja sitten on vielä toinen kysymyskierros. Että ja aika vastauksellekin, olkaa hyvä. Oikein paljon kiitoksia. Sevastakis Kreikan parlamentista. Kysyisin seuraavaa. Ottaen huomioon, mitä kestävyydestä täällä lausuttiin, niin kyse on myöskin ideologisesta ja taloudellisesta kestävyydestä. Saastuminen mainittiin myöskin eräässä puheenvuorossa – kaupungistuminen, maaseutu, maaltapako, mutta kehityskulku vaikuttaa myöskin kulttuuriperintöön, esimerkiksi kaupunkien kehittyminen – Nyt ei voida puhua enää kulttuuriperinnön kehittymisestä ja avautumisesta. Ja tämä taas omasta mielestäni herättää kysymyksen ideologisesta kestävyydestä. Eli parlamentilla ja komissiolla on keskeinen rooli oikeudellisen kehyksen ja teknisten sääntöjen muovaamisessa näiden instituutioiden kehittämiseksi ja suojelmiseksi. Doamna? Asetika mâna? Imediat. Nostitteko te kättä ylös? Aloitteko te puheenvuoron? Numele meu sunt senator um, în Parlamentul României, membru al Comisiei... Olen Romanian parlamentista senaattori, koulutusvaliokunnan jäsen. iloitsen kovasti näistä alustuksista, arvostin niitä kovasti. Erityisesti tämä vertaus lääketieteestä ja kulttuuriperinnöstä miellytti. Kulttuuriperintö näyttää kärsivän tällä hetkellä. Tuota vertaustakin ajatellen. Romaniassa täytyy lääkäreiden emigroitua muihin valtioihin. Vaikka yritetään valmistautua hyvin, yliopistot valmistavat opiskelijat, mutta silti lääkärit jättävät maan. Ja sen vuoksi haluaisin puhua näistä haittapuolista. Viittaisin yhteen ongelmaan. rahastojen varat, varat kulttuuriperintöön. Ne ovat kovin hyödyllisiä Romaniassa. Rakennerahastojen avulla olemme pystyneet tekemään paljon restaurointeja mutta on monia ehtoja, jotka estävät varojen käytön. Yksi esteenä äh, nähtävä asia on se, että restauroinnin ja konservoinnin jälkeen tuo rakennuksen täytyy olla äh, sellainen, että yleisö pääsee sinne. Nämä usein julkisia laitoksia, kaupungintaloja, niin silloin on vain yksi osa rakennusta, jonne yleisö pääsee, eikä koko rakennus. Ehkä olisi hyvä, jos rakennerahastojen käyttöehtoja voitaisiin muuttaa. Sitten voitaisiin reno- restauroida enemmän rakennuksia. Puhuitte kolmannesta pilarista, tuosta protection pilarista, laatujärjestelmistä ja myöskin laadunvalvonnasta. Koko hankkeen elinkaaren aikana. Laadun varmistus, joka siis toimii pitkällä aikavälillä. Mutta olisi hyvä, jos asettaisimme myös ehdot sitten, että minkä puitteissa voidaan osallistua, että kaikki näkemykset tulevat huomioon osoituksiin, että kaikki voivat osallistua ehtojen asettamiseen. Niin, nyt todellakin viimeinen. Olkaa hyvä. Muuten ei jää aikaa vastauksille. Siis Kiitos. Minä haluaisin kiittää myös edellisiä puhujia erittäin mielenkiintoisista alustuksista ja puheenvuorosta. Minä haluaisin täydentää, paitsi että on tarvetta suojella ja rekisteröidä, kirjata kulttuuriperintöä, niin, niin, niin ikään on pidettävä mielessä – mitä vaaroja, mitä riskejä on olemassa kulttuuriperinnölle. Enkä puhu tässä nyt pelkästään sellaisista kysymyksistä, jotka liittyvät esimerkiksi Kyproksen pohjoisen osan kriisiin tai Syyrian kaltaisen kriisiin. Siellä kokonaisia kaupunkeja ja kulttuurijalokiviä on noin vain hävinnyt kartalta, mutta on kyse myös ympäristöuhista. On olemassa luonnonkatastrofeja, jotka saattavat hävittää suuren osan kulttuuriperintöä. Eli haluaisin tällä ajaa takaa sitä, että Euroopan unioni voi myös digitoimisprosessin myötä rekisteröimään paremmin nämä riskit ja vaarat ikään kuin kartotettaisiin sähköisessä muodossa tilannetta. Eli aina sen jälkeen, kun on vastaan tullut jokin ikävä tapahtuma tai katastrofi, niin ainakin pystyttäisiin tämän tiedon perusteella rekonstruoimaan tai palauttamaan nämä kulttuurisi. Mulțumim. Cine vrea să răspundă? Elvinia? Kiitos. Kuka haluaisi vastata? Erminia ehkä. Vai herra Fergini? Naturally, I, I can respond partly because... Voin vastata voin osittain näihin kysymyksiin. En voi tietenkään vaikuttaa, etteikö ongelmia olisi. Kyllä me voimme kehittää kulttuuriperinnön valmis periaatteita, mutta mitä näihin kysymyksiin tulee? Eli me tarvitsisimme kokonaisvaltaisemman lähestymistavan. Kehityskulkuun ei voida vastata, mikäli emme toimi oikealla tavalla. Eli meidän on valistettava kansalaisia – myöskin kulttuuriperintöön liittyen, koska se vaikuttaa taas näihin hankkeisiin ja sitten tähän ideologiseen lähestymistapaan, eli kun ihmiset ymmärtävät, mikä perintö käytännössä on, mitä se tarkoittaa. Ja jos ihmisille ei anneta mahdollisuutta tutustua näihin kohteisiin, eli jos ihmiset eivät voi nauttia perinnöstä, niin miten sille voidaan antaa joku arvo, eli tämä pääsy, saatavuus on yksi keskeisimmistä tekijöistä. Ja 4. joulukuuta ensimmäistä kertaa myönnetään Access City Award-palkinto. Tämä on unionin palkinto. Tarkoituksena on palkita niitä kaupunkeja, jotka ovat ponnekkaasti toimineet saatavuuden parantamiseen. Eli kaksi kaupunkia tulee tämän palkinnon saamaan. Yksi palkinto sellaiselle kaupungille, jonka asukasluku on yli, ja yksi sellaiselle, joka on alle 50 000 asiak- asukasta. Nämä nimet hiljattain julkaistiin ja neljäs päivä joulukuuta sitten tämä palkitsemistilaisuus järjestetään. Ja meidän täytyy tietenkin panostaa koulutukseen ja kouluttamiseen. Olen tässä suhteessa kansan aivan täysin samoilla linjoilla. Tässä olemme lähteneet lähteneet jäsenvaltioiden asiantuntijaryhmän suosituksista liikkeelle. Sekä kulttuuri- että koulutusalan ihmiset olivat tässä puoltamassa yhteen hiileen, koska kysehän on eurooppalaisesta koulutuksen liittyvästä puitekehyksestä. Ja lisäksi panostamme myöskin käsityökysymyksiin ja työhön, eli me emme keskity yhteen ainokaiseen asiaan, vaan katsomme tätä asiaa laajemmin. Me haluamme nuoret saada innostettua tästä koulutuksesta, elinikäisestä koulutuksesta ja varmistaa, että tieto kulkeutuu sitten eläköitymisvaiheessa seuraavalle sukupolvelle. Tämä on tärkeä asia, sillä nyt ikään kuin pommi tikittää. Näyttää siltä, että uusi sukupolvi ei tätä tarvitsemansa tietoa saa käyttöönsä, joten tilanne on hyvinkin dramaattinen. Siinäpä uskoakseni vastaukset omalta puoleltani. Eu nu am pretenția că sunt un expert, nu pot să dau niciun... Kiitos, en ole asiantuntija. Itse en voi vastata, mutta yksi huomio vain puoleltani. Usein puhutaan aggressiivisuudesta kulttuuriperintöä ympäristöä kohtaan. No, mutta pelkään kuitenkin toista vaaraa tällainen hiipivä väkivalta, kaupallinen, joka itse asiassa tuhoaa kulttuuriperintöä. Ja minun maassani on paljon esimerkkejä tästä. On muun muassa kaupunkia, jotka ovat säilyneet tuhansia vuosia. Sitten tietämättömyyttä valetaan rakennuksiin betonia ja ei tarvitse olla <clears throat> syytäkään tietämättömyyttä vahingossa. Se on tärkeä aihe, koska kun kulttuuriperintöä suojellaan, niin täytyisi miettiä restauroimisen laatua. Ja seuraavan kahden arvostuksen jälkeen varmasti on aikaa puhua tästäkin enemmän. Sitten aloitetaan keskustelun toinen kierros. Herra Foidius Papulius ympäristön pääosastolta komissiosta saa puheenvuoron. So good afternoon, ladies and gentlemen. Hyvää iltapäivää kaikille ja kiitokset kutsusta tähän tilaisuuteen. Ympäristöpääosastosta, luonnonsuojeluyksiköstä ja ihan lyhyesti tämänhetkisistä toimistamme – jotta ymmärrätte paremmin, minkälainen yhteys on olemassa luonnon ja kulttuuriperinnön välillä. Keskitymme työssämme nimenomaan siihen, mitä mahdollisuuksia unionin Natura 2000-hanke tarjoaa. Tietänette, että Natura 2000 tukee toimia, joiden avulla yritetään hauraita ekosysteemejä, lajeja, luontotyyppejä suojella. Tämä kattaa monet jäsenvaltioiden alueet ja jopa merialueita. Ja mitä tulee sitten tähän linkitykseen, jonka mainitsin – niin tämä on nostanut viime vuosien aikana päätään. Aiheesta käytetty keskustelu siis. Syynä tähän on muun muassa se, että monet suojelut ekosysteemit liittyvät kulttuurimaisemaan. Ja ongelmana on ollut se, että minkälainen vaikutus ihmisen toimilla on ollut tähän kulttuuriperintöön ja luonnon perintöön. Olemme havainneet myöskin, että päällekkäisyyttä on olemassa. Mainittakoon esimerkkinä erinäiset monumentit ja alueet ja Tästä on olemassa myöskin paljon hyötyä yhteiskunnalle ja taloudelle, mikäli näitä luonnon- ja kulttuuriperintöjä vain osataan vaalia. Ja tämä huomioiden olemme panneet merkille, että on olemassa myöskin uhkakuvia tälle kulttuurimaisemalle. Ja uhkakuvat ovat pitkälti samanlaisia. Eli me kaipaamme yhteistä integroitua hoitosuunnitelmaa näille alueille. Eli voisimme löytää synergiatekijöitä, josta hyötyisivät siis ympäristö- ja kulttuuriperintö. Esimerkiksi viestintää parantamalla, valistamalla ihmisiä, näin voidaan päästä eteenpäin, saada ihmiset mukaan hoitosuunnitelmiin – pitäisi varoja käyttää tehokkaammin yhdessä hyväksi. Ja yhtä lailla meidän täytyy tietenkin vaalia kulttuuriperintöä ja antaa mahdollisuuksia hyödyntää näitä kulttuuriperintöä esimerkiksi työllistämisvaikutuksen kautta. Mitä tulee synergiatekijöihin, Tämä hyödyttää meitä monella tavalla, sillä meillä on olemassa unionissa oikeudellinen kehys perinnön vaalimiseksi. Ja komission viime vuotisessa toimintaohjelmassa paneuduttiin myöskin toimiin, joiden tarkoituksena on varmistaa, että luonnon ja kulttuuriperintöjä vaalittaisiin. Me olemme tutkineet tilanteita, eli miten näitä synergiavaikutuksia voitaisiin saada aikaiseksi. Ja oikeastaan lähes joka jäsenvaltiosta esimerkkiä löytyi ja synergiavaikutuksia ja päällekkäisyyttä on todellakin olemassa. Jos katsotaan Italiaan suuntaan Materaan, ensi vuoden kulttuuripääkaupunki on alue, joka kuuluu Natura 2000, mutta yhtä lailla, kuten tiedätte, se kuuluu myöskin maailman kulttuuriperintöön. Se on kulttuuristi arvokasta aluetta ja on olemassa määräyksiä, joista hyötyvät sekä tämä itse kaupunki että myöskin nämä yksittäiset lintulajit, jotka hyödyntävät kaupunkialuetta pesimisalueenaan. Mitäs tällä hetkellä tehdään? Paraikaa tutkitaan sitä, että miten nämä päällekkäisyydet vaikuttavat kulttuuriperintöön ja luontoon. Ja tältä pohjalta yritämme analysoida näitä synergiamahdollisuuksia ja ehdottaa integroituja hoitosuunnitelmia – ja katsoa, miten saisimme kestävää matkailua aikaiseksi, josta olisi sitten taas lisähyötyä ammennettavana. Me olemme havainneet, että päällekkäisyyttä löytyy maailman kohteiden ja Natura 2000 kohteiden osalta. Lähes puolet kulttuuriperintökohteista löytyvät Natura 2000 alueelta tai aivan läheltä Natura 2000 alueita. Eli noin 336 maailman kulttuuriperintökohteesta suuri osa on aivan täysin Natura 2000-alueella tai parin kilometrin etäisyydellä Natura 2000-alueista. Selkeämmin tilanne näkyy tässä, eli maailman perintökohteista suurin osa löytyy Natura 2000 alueelta. Eli tällainen alueellinen päällekkäisyys on selkeästi nähtävissä, niin kuin tutkimuksemme on osoittanut. Mutta päällekkäisyyttä löytyy muualtakin. Lähes puolet niistä alueista, jotka ovat eurooppalaisen palkinnon saaneet, ovat myöskin Natura 2000 alueella. Ja sitten synergia vaikutuksiin me myönnämme palkintoja tai vietämme Natura 2000 teemapäivää toukokuun loppupuolella. Ja mitä tulee näihin mainitsemiin uhkakuviin, Olemme löytäneet erinäisiä esimerkkejä tähän liittyen. Yleisin uhka liittyy kestämättömän matkailuun tai hallitsemattomaan kaupungistumiseen tai muihin infrastruktuurihankkeisiin, jotka eivät ole järkevällä tavalla suunniteltuja. Ne aiheuttavat ongelmia ja haasteita näillä suojelulla alueilla, mutta me haluamme tietenkin korostaa, mitä mahdollisuuksia syntyy, jos yhdessä ja vakalta pohjalta alueita hallinnoidaan. Tässä yksi esimerkki Itävallasta. Hoitosuunnitelma on kehitetty ja siinä otetaan sekä kulttuuriperintö että luonnon hoito tarpeet huomioon. Eli tällä hetkellä analysoimme näitä uhkakuvia, haasteita, mahdollisuuksia, jotta siltä pohjalta voisimme muovata suosituksia, hyviä käytänteitä tiellä kohti integroitua kulttuuriperinnön hoitosuunnitelmaa. Yritämme samalla luoda uusia työpaikkoja, kehittää alue- ja paikallistasolla myöskin matkailua. Sitähän pidetään myöskin yhtenä keskeisenä teemavuoden tavoitteena. Nämä toimemme liittyvät muun muassa tiedon saantiin, viestinnän kehittämiseen, asiayhteyksien parempaan ymmärtämiseen, yhteisen kielen löytämiseen. Valitettavasti tällä hetkellä yhteisöt toimivat ikään kuin omissa poteroissa, mutta nyt yritetään löytää yhteinen lähestymistapa ja me haluamme myöskin poliittisia toimia yhdistää, löytää yhteisiä aloitteita, valistaa ihmisiä näistä taloudellisistakin mahdollisuuksista, joita tarjolla on. Ja tarkoituksena on kehittää myöskin strategisesti toimivampia suunnitelmia. Tarkoituksena on huomioida matkailu, maaseudun kehittäminen ja niin poispäin. Ja yritämme sitten välittää näitä hyviä käytänteitä mahdollisimman laajalti. Ja tietenkin haluamme selvittää myöskin, miten eurooppalaisia rahastovaroja voitaisiin käyttää mahdollisimman tehokkaasti hyväksi. Eli tämä on tämänhetkinen tilanne. Täällä on tällainen lehtinen tarjolla, jos haluatte siihen tutustua. Siitä on luettavissa, mitä on tähän asti saatu aikaiseksi. Me uskomme vakaasti, että mahdollisuudet ovat hyvät. Eli synergiamahdollisuuksia on tarjolla, eli että tästä monet voisivat hyötyä. Kiitoksia. Intervenient, Kiitos ja viimeinen puhuja herra Oriol Matalonga Unescosta. Olkaa hyvä. Yes. Uh, gracias. Uh... Kiitos, herra Diakonu. Kiitos kutsusta Tule tänne puhumaan toista espanja, äh, etelän kieltä puhun, eli espanjaa. Näin kulttuurissa monimuotoisuuttakin voidaan esitellä samalla täällä parlamentissa ja aion nyt siirtyä Espanjasta englantiin tulkit, olen pahoillani. Tämä on suuri ilo meille, Unescolle, minulle olla täällä kanssanne edustamassa järjestöä, joka niin rakastaa perintöä ja taistelee kulttuuriperinnön puolesta, olisi kyse aineellisesta tai aineettomasta perinnöstä. Näinä ainutlaatuisena aikoina – että voidaan yhdessä keskustella kansallisten parlamenttien kanssa Euroopan parlamentissa, tehdä yhteistyötä kulttuuriperinnön hyväksi. Ja varsinkin tänä suurimman vuotena, eli kulttuuriperintövuotena. Toiveena on tietenkin kertoa teille hiukkasen siitä, mitä me nyt teemme, joistakin hankkeista, yhteishankkeista Unescon puitteissa. UNESCO on ollut mukana myös EUn kanssa, Euroopan unionin eri elinten kanssa myös tänä juhlavuonna, kun on kulttuuria ja perintöä juhlittu. Ja no nyt jatkan siis englanniksi, koska kaikki tämä oli valmisteltu englanniksi. No ensinnäkin toteaisin muutaman sanan yhteistyötä Unescon ja Euroopan unionin välillä. Kuten ehkä tiedätte, Unescolla on pitkä suhde ollut Euroopan unioniin liittyen kulttuuriin, koulutukseen ja tieteeseen. Euroopan unionista on tullut tärkeä strateginen kumppani Unescolle, koska molemmilla järjestöillä on samat arvot. Tekevät myös läheistä yhteistyötä päästäksemme yhteisiin tavoitteisiin. No, mitä tulee tähän kulttuuriperintöteemaan, tämän päivän teenä meillä on kaiken kaikkiaan 350 kulttuuriperintökohdetta. Euroopan unioni on tärkeä kohde. On 89 aineellistakin kohdetta on olemassa nyt Unescon listalla. Kaikki tämä osoittaa, että miten monimuotoista ja rikasta kulttuuria meillä on. Eli tämä vuosi on ollut todella hieno tilaisuus korostaa kulttuuriperinnön roolia pilarina identiteetissämme ja ylipäätään EU-hankkeessa innoituksen lähtenä myös tulevalle luovuudelle. Täytyy muistaa, että luovuus ja perintö ovat aina kytköksissä. Tätä ei saa unohtaa koskaan. Kulttuuri on meidän tavoitteemme. Eli Unesco on mielissään, että on voinut tehdä niin läheistä yhteistyötä unionin kaikkien elinten kanssa. Ja varsinkin ja erityisesti komission eri pääosastojen kanssa. Erminin ja juuri mainitsi tässä yhden hankkeen tästä. Mutta muidenkin pääosastojen Grown kanssa aion nimenomaan tästä kohteesta kertoakin vähän enemmän. Täytyy ymmärtää myös kulttuuriperintövuoden kansainvälinen ulottuvuus, kuten täällä mainittiinkin, että torjutaan laitonta kauppaa kulttuuriesineillä – Teemme tässä pääosaston kanssa hyvää yhteistyötä. Meillä on lainvalvonnassa tulossa hyvä hanke ensi viikolla. Me tapaamme Pariisissa. Siellä on syyttäjiä, tuomareita ja tuliviranomaisia kutsuttu keskustelemaan tästä nimenomaisesta aiheesta, koska on hyvä tietää, että se on valtaisa ongelma, eikä pelkästään Euroopassa, vaan myös meidän naapurustossamme kaikkialla maailmassa. Eli tämäkin on kansainvälistä työtä. Myös vaarassa olevan perinnön parissa teemme työtä. Meillä on yhteistoimintaa komission DEFCO-pääosaston kanssa, ulkosuuden hallinnon kanssakin Jemenissä, Syyriassa, Mianjärissä, Irakissa, Keski-Aasiassa. Eli työsarkaa riittää parlamentti, Euroopan neuvosto, alueiden komitea, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea ovat tässä mukana ahkeroimassa. Erminin ja tätä myös toi esille. Ajatellaan tämän Euroopan komissiosta kaiken kaikkiaan 19 eri yksikköä mukana. Halusin tähdentää myös toimintojen välistä työtä niin että Euroopan parlamentti, komissia, aloitteen komitea, neuvosto, kaikki lyövät viisit päänsä yhteen, myös jäsenvaltiot mukaan lukien, jotta voidaan holistisesti viedä eteenpäin kulttuuriperintöä. Ja herra Diakono, jos ajatellaan kulttuurivaliokunnan jäseniä vielä yksi asia. Kun te luotatte Unescoon näissä hankkeissa, joista yhden esittelen nytkin, koska tämä oli mahdollista, kiitos sen valmistelutyön, jota kulttuurivaliokunta teki, komissio ja Grow pääosaston täytäntöpanivat. Tällä pyritään edistämään ja arvostamaan kulttuuriperintöä Euroopassa. Eli matkailun, kulttuurimatkailun näkökulmasta omaksuen integroin ja holistisen ja osallistavan. Mitä te näette nyt valokuvassa? Se on Pont du Gard, Gard, akvedukti, mä liittyy maailmanperintömatkaan. Varmasti jossain vaiheessa se toteutuukin tämä sovellus. Voit sitten ladata sen älypuhelimiin aika pian. Nyt minulla on linkki tähän verkkosivuun, joka on kaunis. Eli mikä tämä on? Mikä on World Heritage Journeys Europe hankkeena? Se käynnistettiin aiemmin tänä vuonna. Yhdeksän eri alustaa tekee yhteistyötä. Siellä on hyvin vakiintuneita toimijoita niin, että voidaan uudella tavalla tutustua maailmanperintökohteeseen Euroopassa. Eli eri tavalla matkustetaan, mutta myös syvällisemmin. Tämän aloitteen yhtenä tavoitteena on tehdä vähemmän tunnetuista maailmanperintökohteista – vierailijoille helpommin lähestyttäviä, niin että olisi enemmän kulttuurivaihtoa olemassa Euroopan unionin ja muiden maailman maiden kanssa. Euroopassa on valtavasti kulttuuriperintöä, kuten tässä aiemmin totesin. Se innostaa matkailijoita. Me olemme kehittäneet neljä eri teemaa näitä matkoja varten. Tässä nämä teemat ovat ensinnäkin kuninkaallinen Eurooppa, vanha Eurooppa, romanttinen Eurooppa ja maanalainen Eurooppa. Eli näiden matkojen välityksellä te löydätte EUn ihan toisesta näkökulmasta ja miten nämä maailmanvertokohteet liittyvät Euroopan kulttuuriin ja historiaan. Tässä on joitakin piilossa olevia salaisuuksia ja jalokiviäkin näistä eri kohteista tehdään yhteistyötä kohteiden hoitajien kanssa, paikallisyhteisöjen, yritysten ja sidosryhmien kanssa. Mutta on tämä enemmänkin vielä. Tämä tärkeimpänä tavoitteena on muuttaa ihmisten tapaa matkustaa kohteesta toiseen, mennä pidemmille kohteille, tutustua paikalliskulttuuriin ja niin, että vielä syvällisemmin voi tuntea ja arvostaa kulttuuriperinnön arvoja – on kyse arvoista, muistakaa, arvoista. Tätä hanketta on kehitelty yhteistyössä 34 Unescon maailmanperintökohteen kanssa kautta Euroopan. Mukana on, on erilaisia työpajoja, yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa ja sisällön luomista verkkosivulle. Paitsi että tässä on nämä kohteet mukana, niin siellä on myös matkailuhallintoa, perin museoväkeä, matkailulautakuntia, ravintola- ja hotelliala, paikallisyhteisöt, kestävän matkailun asiantuntijoita, yrityksiäkin on ollut mukana antamassa arvokkaan panoksensa hekin meillä. Kestävän matkailun korkeatason konferenssikin pari viikkoa sitten Pariisissa – se järjestettiin Unescon päämajassa kulttuuriperintövuoden yhteydessä EU- ja Kiinan matkailuvuoden merkeissä. Tässä korkeatason tapahtumassa korostettiin, minkälaisia erilaisia lähestymistapoja on kestävän matkailun kehittämiseen, niin että siitä on paikallisyhteisöllekin hyötyä, paitsi että voidaan innovoida ja integroida myös täydentävät aloitteet tässä oikeastaan lipuloiva hankkeena oli tämä ensimmäinen verkkoalusta, joka on omistettu perinnölle ja matkailulle. Se on jo nyt nähtävissä ollut syyskuusta alkaen verkkosivulla myös yhteisöviestin kampanjeita, kautta Euroopan järjestetty eri tapahtumia. Toivottavasti näyttely täälläkin Euroopan parlamentissa ensi vuonna on myös jo käynnissä. Sekin olisi loistava tilaisuus kertoa sitä enemmän. Ja sitten tätä jatketaan tulevina kuukausina. Mitä vielä? Ja vielä muutama sana tästä linkistä kulttuuriturismin matkailun osalta. Kuten tiedätte, ehkä että tämä kaikkein nopeimmin laajenevia talouden aloja. Ja sieltä löytyy myös potentiaalia, että voidaan välillisesti välittömästi puuttua moniin tämän kehityksen tavoitteisiin. Täytyy 2030 agenda on yhtä tärkeä arjessamme. Kulttuurimatkailu edustaa noin 40 prosenttia maailman matkailun tuloista. Sinälläänkin sen osuus on noin 10 prosenttia koko maailman vauruudesta. Kun vastuuntuntoisesti ja kestävällä pohjalla matkailu hoidetaan, niin voidaan silläkin perintöä suojella ja edistää luovuutta kaikissa se muodoissaan. Kulttuuriperintökohteet, varsinkin ne, jotka Unescon maailmanperintöluettelossa mukana ovat työpaikkojen luomiselle tärkeitä, kohteita, kuten ylipäätään paikalliselle kehitykselle. Me tiedämme, että kulttuurimatkailu muuttaa muotoaan koko ajan. Nuoret esimerkiksi, jotka ovat halukkaita matkustamaan, 2000-lukuiset, jotka haluavat paikan päällä kokea. Ja miten maailmanperintökohteet voisivat olla tässä mukana. Kiitos myös EUn ja parlamentikin komission aloitteiden. Tämä ehkä on mahdollista. Kiitos. Mulțumim și noi. Uh, sunt într-o mare dilemă și anume... Kiitos oikein paljon. Nyt on suuri dilemma käsillä. Aiomme tehdä niin, että nyt tulisi kysymyksiä ja vastauksia. Mutta pahoittelen, että aika ei ole tarpeeksi. Minulla on tunne, että ette kysy pelkästään kysymyksiä, vaan teillä on myös tärkeitä mielipiteitä ja niissä teillä on meille tärkeitä tietoja. Ja olosuhteet jäsenvaltiossa ovat tietysti aina erilaiset ja ilman näitä tietoja emme voi ottaa seuraavaa askelta enkä loppuun saattaa eurooppalaisen kulttuuriperinnön vuotta. Sen vuoksi Puheenvuorot ovat erityisen tärkeitä ja toivottuja. Olkaa hyvä. Maria Augusta Santos, eh, Assembleia da República de Portugal. E- Paljon kiitoksia. Maria dos Santos on nimeni ja tulen Portugalin parlamentista. Muutama sananen Portugalissa vallitsevasta tilanteesta. Portugali panostaa juuri teknisten tutkimusten toteuttamiseen. Teemme yhteistyötä yliopistojen, tutkimuslaitosten ja erinäisten järjestöjen kanssa, jotta saisimme enemmän tietoa kulttuur, Portugalin kulttuuriperinnön tilanteesta. Meillä on kolme viranomaistahoa, yhtenä laboratorio, arkeologisten ja nautisten tutkimusten laboratorio. Kulttuuriperinnön vaaliminen on meille erittäin tärkeä asia ja viime vuosien aikana olemme päässeet kyllä hyvin eteenpäin. Viime vuonna nimittäin saatiin restauroitua yksi puolustuslinnake. Me käytimme tässä eurooppalaisia varoja. Me teemme yhteistyötä myöskin eurooppalaisen ohjelman kautta juuri historiallisten rakennusten uudelleen rakentamiseksi ja restauroimiseksi. Ja teemme myöskin kaupungin kehittämisyksikön kanssa yhteistyötä. Kulttuuriperintöä on hallinnoitava paremmin. Hoitosuunnitelmien pitää olla parempia Euroopan unionin on johdettava tätä työtä, ohjattava tätä hoitotoimintaa. Lukuisia suosituksia on olemassa, mutta tämä on yksi keskeisimmistä haasteista, joihin meidän kaikkien on tartuttava. Meidän on yhdessä toimittava, päästävä eteenpäin, sillä se on kansalaisille ja unionin identiteetille erittäin tärkeä asia. Näin voimme varmistaa, että kulttuuriperintö on todellakin osallistavaa. Meidän täytyy osallistua kulttuuriperinnön hoitamiseen joka ikisen, mutta se edellyttää unionin koordinoivia toimia. Kiitoksia. Buenas tardes de nuevo. Siento iltapäivää. Uuden roimalle olen äänessä taas, mutta tässä on yksi tunne, jota en voi olla kertomatta ja olla uskollinen alueelle, josta olen peräisin, jota edustan täällä. Ja minä olen ollut 600 asukkaan kunnan kaupunginjohtajana. Siellä on luonnonkohde, muuta kulttuuriperintöä ja ja siellä on paljon sellaista, joka liittyy kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemiseen. Siksi minä voisin sanoa, että maaseudulla kyllä on hyvin saatu aikaa paljon, jotta kansainvälinen ja kansallinen eurooppalainen apu tulisi myös perille niin, että halutaan säilyttää se. Mutta usein menemme sellaisen ansaan, että me olemme tavallaan syyllisyyden tuntoisia päätöksentekijöinä, että ja siellä syytetään mahdollisesti näitä paikallisia toimijoita ja he jäävät erikseen, eristyksiin. Siksi minä uskon, että jos halutaan näitä paikkoja suojella, niin täytyy olla nyt asukkaita siellä. Ja kun näitä alukkaita suojellaan, niin tarkoitan heidän tapojaan ja työtään. Ja sillä on ollut vuosisatojen saatossa myönteistä vaikutusta ja, ja se on tärkeää taloudellisesti ja verojakin ajatellaan. Minä uskon, että mikä tehtävä lisää Euroopan unionilla voisi olla, että kulttuuri ymmärrettäisiin horisontaalisesti, että voitaisiin luonnonympäristökin suojella, tarjota rahoja riittävästi myös verotuksen muodossa, jotta voidaan näitä alueita suojella. Jos ei näitä keinoja löydetä, niin ainakin Etelä-Euroopassa maaseutualueella törmätään yhtään ongelmaan. Kaikkia en tietenkään tunne. On se, että väki lähtee maaseudulta. Meillä on kulttuuri- ja luonnonperintöä, mutta ei enää ole ihmisiä siellä suojelemassa. Meillä on vain kulissit paikalla, etäisissä paikoissa ja, ja kulttuuri- ja luonnonympäristö ihmiset ovat jo lähteneet. Ja tämä olisi kuitenkin tärkeä perusta Euroopan unionin rakentamisella. Emme ymmärrä Eurooppaa, ellei meillä ole oikein ymmärrystä symbioosista luonnon ja kulttuurin kanssa ollut jo vuosisatojen ajan. Ja se on johtanut siihen, että me nyt sitä haluamme suojella. Merci. Ε, με ενδιαφέρει να συνεχίσω την σκέψη του συναδέλφου. Niin, liittyen juuri äskeiseen puheenvuoroon. Tulen Kreikasta. Ja siellä kaupungeissa on tietysti arkeologisia kohteita. Ja niitä on myös paljon maaseudulla. Eli kulttuuriperinnön Välillä on yhteys maankäyttöön, maatalouteen, rakennuksiin. Ja sitten myös niihin, jotka haluavat noita paikkoja käyttää. Ehkä jopa rikastua niiden avulla. Puhutaan suojelusta. Se on otettu esille monen kertaan. Ja valvonta on tietysti tärkeää. Mutta ei voida pelkästään sijoittaa rahaa ja pitää asiaa taloudellisena. Täytyy varmistaa, että ihmiset tuntevat ylpeyttä kulttuuriperinnöstään. Täytyy perustaa verkosto. Ja parlamentilla on välineet sen perustamiseen, Euroopan parlamentilla. Täytyy luoda yhteydet arkeologisten kohteiden ja paikallisen väestön välillä, ottaen huomioon heidän arkipäiväiset toimensa. Ja myöskin tukea tapoja, joilla arkeologisista kohteista tulisi laillisia laillistaa ne. Syvällinen suojelu on kulttuurista. Täytyy hyväksyä, että kulttuurikohde voi olla orgaaninen äh, kohde, jossa on elämää, ei mikään paikoille jäätynyt paikka, jossa vain matkailijat käyvät. Tässä avainasia mielestäni, ja pahoittelen nyt, että puheenvuorossani kestää, mutta mielestäni se on ratkaiseva tekijä. jossa parlamenttikin voisi olla mukana ratkaisujen löytämisessä. Subiect al diktatuuri nu va mai fi folosit, <laughs> pentru că nu e nevoie. Avem timp suficient. Niin, poikkeuksellisesti diktatuuria ei nyt toimikaan. Meillä on sittenkin tarpeeksi aikaa, sanoisin. Ja tuo asia, jonka otitte esille puheenvuorossanne, on kyllä hyvin tärkeä. On myös oikeudellisia vaikutuksia Ehkä tähän tarvittaisiin oikeudellista lausuntoa. Herra Mendola on oikeudellisena asiantuntijana täällä oikeudellisesta yksiköstä ja pyydän häntä nyt pitämään puheenvuoron. Olkaa hyvä. Yes, thank you. Good evening, uh, Giovanni Men- Iltaa, Giovanni Mendola Euroopan parlamentin oikeudellisesta yksiköstä. Niin, kuten usein otteeseen täällä tuli ilmi, Tänä päivänä kulttuuriperintö ja sen säilyttäminen kuuluu jäsenvaltioille. Mutta on muitakin näkökohtia, jotka ovat täydellisiä unionikin kannalta. Muistuttaisin siitä, että kolme artiklan nojalla SUT unionin täytyy varmistaa, että kulttuuriperintöä suojellaan ja 167 artikla seut puolestaan lausuu, että yhteisen perinnön esittelytehtävä on annettu unionille ja varsinkin niin, että kulttuuriperintö Euroopassa voitaisiin suojella. Tämä sääntö tuli Maastrichtin sopimuksen myötä mukaan, mutta jopa ennen sitä Euroopan unioni oli kyllä toiminut kulttuuriperinnön suojelun saralla yleisten periaatteiden pohjalta. Täällä kuultiin tietoja eri aloitteista liittyen kulttuuriesineillä käytävään laittomaan kauppaan. Mutta nämä aloitteet tulivat ennen Maastrichtiakin, vaikka ne ehkä saivat toisenlaisen oikeusperusta kuin kun ajatellaan esimerkiksi kauppapolitiikkaa kulttuuriperinnön säilyttäminen on tukevaa toimivaltaa, kun ajatellaan, että on kolme erilaista toimivaltaa Euroopan unionissa, yksinomainen, jaettu ja tukeva, niin tämä on kaikkein heikointa, jos niin voidaan sanoa. Varsinkin toimivallassa on kyse siitä, että rohkaistaan valtioteollista yhteistyötä, vaaditaan parhaita käytäntöjä, mutta tuetaan ja täydennetään jäsenvaltioiden toimintaa. Huolimatta siitä, että tämä nyt on tukevaa toimivaltaa, niin aivan alusta lukien tuomioistuin ei ole kyse muuten vain kulttuurista, joka kuuluu tämän toimivallan piirin Euroopan unionissa. Koulutus, liikunta, urheilukin. Mutta hyvässä seurassa ollaan terveydensuojelu, pelastustoimi, hallinnon yhteistyö, teollisuus ovat kaikki tuettua toimivaltaa. Aina tuomioistuin on ollut sitä mieltä, että kun on kyse vain tukevasta toimivallasta, niin ei se tarkoita sitä, että ei olekaan olisi toimivaltaa. Toimivalta toki on, ja kun kerran sitä on, ainakin tukeva luonteeltaan, niin noudatetaan yleisiä periaatteita, eli horisontaalisia periaatteita EU-oikeudessa ja vilpittömän yhteistyön periaatteita jäsenvaltioiden kesken. Eli jäsenvaltioiden täytyy pidättäytyä hyväksymästä toimenpiteitä, jotka saattaisivat vaaraan tavoitteiden saavuttamisen, joita unionin politiikalla ajetaan silloin, kun unionilla – on toimivaltaa siihen. Eli toisin sanoen, vaikka nyt ei ole mitään suoraa yksipuolista valtaa ikään kuin yhdenmukaistamassa tätä jollain tietyllä saralla, ajatellaan sisämarkkinoita, niin unionin toimivalta toki kuitenkin on olemassa. Sitä voidaan käyttää ja sitä voidaan varsinkin käyttää tukeaksemme jäsenvaltioiden toimia. Vielä mainitsisin yhden myönteisen seikan, nimittäin järjestelmä suhtautuu hyvin myönteisesti sellaisen rahoituksen, joka liittyy kulttuurihankkeisiin. Mukaan lukien myös alalla, joka, jossa yleensä ottaen unioni on aika tiukkaa, kilpailulainsäädäntö nimittäin. 107 artiklan nojalla seut komissio voi sallia valtion apuja kulttuuriperinnön tukemiseen. Vaikka yritykset ja taloudellista toimintaa on mukana, mutta kuitenkin näissä tapauksissa, joissa ei ole kyse taloudellisesta toiminnasta eikä yrityksiä mukana, niin silloin se ei edes kuuluisi valtioavun piiriin. Valtion avussa kulttuuriperinnön suojelemiseen menevä apu on myös ryhmäpoikkeussäännössä mukana. Eli yhteenvetona tällä saralla Euroopan unionilla vain tukevaa toimivaltaa, mutta se ei tarkoita, että ei ole ollenkaan toimivaltaa. Ja mm, niin kauan kuin jäsenvaltiot vain ovat halukkaita käynnistämään tai saattamaan päätöksen toimia, joita Euroopan unioni on käynnistänyt, niin siellä on aika lailla liikkumavaraa olemassa rahoituksessa. Tässäpä kaikki. va, va Kiitos paljon. Jos teille tulee vaikutelma, että vielä selventämiseen tarvetta olisi, niin voitte tehdä se myöhemminkin vielä. Gerard, kulttuurivalikunnasta ja Ranskasta. Ranskalla on kulttuuriperinnön suojelussa pitkä, pitkä perinne. Varmasti kuuluu niihin maihin Euroopassa, joilla on lainsäädäntöarsenaaliakin, joka soituu hyvin tähän. Muutenkin siitä huolimatta huomataan, että tämä säädökset Ranskan järjestelmässä perustuvat kuitenkin oikeastaan kahteen ajatukseen, eli luokitukseen kulttuuriperintökohteissa, ja kuten Itävallan kollega juuri totesi tässä, myös jos ajatellaan yksikköä, rakennushallintoa, joka on rakennushankkeista tai uudistushankkeista vastuussa myös historiallisissa monumenteissa. Ei ole kyse pelkästään joku linna tai katedraali joka on tunnustettu erityisen mielenkiintoiseksi kohteeksi, mutta myös näiden ympäristö huomioida niin, että voidaan säilyttää tietty yhtenäisyys kaupunkin keskustoissa. Tästä huolimatta siitä jatkuvasti sitä arvostellaan. Tiedätte, kuinka paljon painostusta jotkut rahoituspiirit harjoittavat, poliittiset piirit. Heille välttämättä ole ihan samoja murheita ja huolia kuin ehkä täällä tulee esille – on merkillä, että on syytä olla valppaana, kun näitä säädöksiä sovelletaan eri yhteyksiin. Nyt tämän myötä olemme pystyneet säilyttämään ja pelastamaan suurimmat keskustat, mutta se törmää rajoihinsa myös, kun ajatellaan jotain kulttuuriperintöä, että sitä ollaan kyllä restauroimassa, mutta on kuitenkin se kyvyttömyyttä jollekin rakennuksen kesä uutta käyttöä, kun se on peruskorjattu. Tämä ensinnäkin. Sitten toiseksi Usein varoja pannaan kyllä kulttuuriperinnön restaurointiin, mutta ei niinkään ylläpitoon. Me tiedämme, että historiallinen rakennus tai monumentti, jos ei sitä säännöllisesti huoleta, niin 15-20 vuoden välein sitä joutuu tuota restauroimaan yhä uudelleen. Ranska on ehkä nyt tajunnut tämän ongelmatiikan ja pyrkii mukauttamaan järjestelmäänsä tähän, niin varsinkin sellaisella operaatio, josta täälläkin mainittiin, joka on kaupunkihanke niin, että keskikokoiset kaupunkit ovat paljon menettäneet asukkaansa, myös taloudellisen toimintansa monesti ja ainakin keskustoista, niin annetaan voimavaroja ja siinä käytetään kulttuuriperintöä tavallaan yhtenä toimijana tässä matkailussa. Ja kuten totesit Rova juuri, että on ammattia häviämässä, ammatit, jotka ovat vähän vanhoja tai harvinaisia, niin nyt hallituksen tavoitteena on panna tähän varoja niin, että sekä aineellinen että aineeton perintö saisi nyt uutta eloa keskikokoisessa kaupungeissamme, jossa on paljon perintöä kuitenkin, mutta joka on jäänyt vähän lapsipuolen asemaan. Kiitos. Näin se on. Pitää todellakin paikkansa, mitä sanot. Kuka haluaa vielä puheenvuoron? Kun Van Baalen from Kun Farbaran yliopistosta, hyvää päivää kansainvälisestä konservointikeskuksesta, mutta olen myös Euroopan Nostran neuvoston jäsen ja yhden Jurun jäsen, jossa annetaan kulttuuriperintöpalkintoja. Haluaisin keskittyä siihen, että se mitä joissakin puheenvuoroissa on tullut esille, <clears throat> nähdään sellainen kehityssuunta, jossa ihmisistä ja yhteisöistä tulee perinnön kohtelussa paljon tärkeämpiä. Eli kun olette nähneet myös Euroopan Nostra-palkintoja, niin että niitä on annettu rakennuksille, oikein hyvin restauroidulle joskus, mutta kasvamassa oli näkenyt, että miten tärkeää on saada aikaan yhteys ihmisiin ja paikallisyhteisöön. Tietyssä mielessä tämä on hyvin sopusoinnussa sen kanssa, jota työstämme Meillä on Udeskonkin hanke ennaltaehkäisevästä konservoinnista. Terveysanalogia käytettiin aiemmin, mennään vähän pidemmällekin, koska se mihin pyrimme on luoda kansanterveysjärjestelmä. Se ei ole sama kuin ennaltaehkäisevä terveystoiminta, koska tässä haluamme ajatella järjestelmällisen systemaattisemmin kun laadimme kulttuuriperintöneuvostossa äh, raporttihankkeesta niin äh, halusimme esitellä ajatuksen integroidusta lähestymistavasta, miten kulttuuriperintö ei ole tavoite itsessään, vaan se voi myötä vaikuttaa muiden voimavaravirtojen kestävyyteen. Toinen ongelma on myös tullut esille muutamaan kertaan, on se, että miten mittaamme, miten arvioimme, kun täytyy tehdä valintoja. Ja yksi suuri ongelma joka meillä Euroopassa taitaa olla, että mittaamme vain taloudellisia asioita. Emme mittaa sosiaalisia vaikutuksia, ympäristöllisiä vaikutuksia. Tietysti yrityksiä on, mutta jos jotain täytyy mitata, niin se on aina taloudellisessa mielessä, mikä sitten tekee vaikeaksi arvioida rehellisesti sitä, miten kulttuuriperinnöllä voi olla oikeutensa ja voimavaransa. Paljon olisi tästä sanottavana, mutta yksi asia, joka nyt tuli mieleen viime viikolla, kun tapahtumassa olimme, että ehkä pitäisi ajatella enemmän ihmisiä. Me olemme puhuneet pätevyyksistä, taidoista, se on olennaista, mutta eivät ne edisty, jos vanhemmat eivät ole vakuuttuneita. Lapset eivät mene kouluihin taitoja varten, jos vanhemmat eivät ole vakuuttuneita. Siis heistä tulisi hyvä lääkäri, mutta hyvä putkimies. Siis, siis, vitsailen tässä, mutta tämä tietoisuus on hyvin tärkeä osatekijä. ja täytyy yhteiskunnassa valistaa ja kouluttaa siitä, että miten ylpeitä ihmiset voivat olla siitä, että sitoutuvat siihen, mitä yhteiskunta pitää tärkeänä. Eikä kyseessä ole pelkästään raha, vaikka sitä usein pelkästään tarkastelemme. Ja siinä mielessä, kun tarkastellaan nyt erilaisia rahoitusmekanismeja, joita Euroopassa käytetään, niin ehkä voisi olla hyvä ajatus miettiä sitä, että Eurooppa ja sen identiteetti, se miten Euroopan kulttuuriperinnön suojelun ajatellaan, on jotain ihmisten mielessä. Ja nyt kun Euroopassa on perustettu Erasmus-ohjelmia, jonka myötä ihmiset voivat liikkua, niin olisi mielenkiintoista, jos Euroopassa voitaisiin investoida siihen, mikä, minkä merkitys kasvaa. Eli investoidaan yhteisin voimavaroihin. Se on tärkeää myös ympäristö- kulttuuriperinnön kannalta. Se on myös restauroinnin kannalta tärkeää. Silloin kun rakennuksen ympärillä on paikallisyhteisö. Ja jos voimme tuota yhteisöllisyyttä tukea, tietysti voidaan mennä moniin paikkoihin, niin se olisi hyvä ajatus. Ja periaatteessa Natura 2000 sitä tehdään. Sitä voidaan tulkita monin eri tavoin. Nyt jos sitä aletaan miettiä sen kannalta, miten tärkeää se on terveydellemme. Ja sitten lintujen, eläinten muutto, mutta entä sitten ihmisten muutto, joilla taitoja on tässä mielessä. Se meiltä vaikuttaisi paljon enemmän Euroopan identiteettiin ja olen aika varma, jos nyt palaan sitten Euroopan Nostran puheenjohtajan vastuisiin tai Euroopan kulttuuriperintöpalkinton lautakunnassa, niin näistä asioista Eurooppa voisi paljon enemmän hyötyä, niin tämän halusin kertoa teille. Mulțumim și noi.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 maailman kulttuuriperintö ja eh, integroitu, integroitu lähestymistapa. Puhumme juuri tästä. Ihmisten täytyisi olla kulttuuriperinnön keskiössä. Miten yhteisö voi siinä ympärillä osallistua? Kiitos kovasti tästä. Niin, hyvä rauha teillä puheenvuoro. En huomannut teitä äsken, nyt teillä puheenvuoro. Eh, nostitte kättä, eikö niin? Varok, varok, varok. Dolazim iz parlamenta Republike Srbije i pozdravljam sve. Kiitoksia. Edustan Serbi ja Nimeni on Pano, Paunovic ja tarkkaavaisuudella seurasin tätä kokousta ja mitä tulee näihin kysymyksiin, ne olivat selkeitä. Ne liittyvät kulttuuriperinnön vaalimiseen, mutta on nähty, havaittavissa, että me käsittelemme asiaa eri tavalla. Hiljattain Sirbiassa hyväksyttiin laki kulttuuriperinnön suojelemiseksi. Meidän historiamme on vaikuttanut omalta osaltaan siihen juuri sotien myötä on kulttuuriperintöä tuhottu jopa rajojemme ulkopuolella. Yksi esimerkki eräästä ilmiöstä Kosovossa Etelä-Serbian alueella on vallinnut parinkymmenen vuoden ajan luostareiden ortodoksi hautausmaiden tuhoamisaalto. Ja herääkin kysymys, että voiko olla, että 14 vuotta sen jälkeen, mitä tapahtui vuonna 2005, Eurooppa ja me emme vieläkään kykene vastaamaan kysymykseen, kuka on syypää tähän rikokseen. Miettikääpä sitä. Meidän pitää tarkastella identiteetin tuhoamista, kansan tuhoamista, ennen kuin lähdemme tällaista kysymystä pohtimaan. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, dass ich mich Wort melden. Kiitos, että sain vielä puheenvuoron. Minä olen kulttuurivaliokunnan puheenjohtaja Viinissä ja toisessa kamarissa ja myös historioitsija. Ja silloin olen tottunut siihen, että avoimin silmin kuljen kaupungissani Viinissä. Ja nyt kysyisin, että kuka huolehtii kulttuuriperinnöstä? Se on ratkaiseva kysymys. Ja tässä Itävallassa asia on järjestetty niin, että meillä on yksi elin, liittovaltion äh, muistopaikkavirasto. Se on vastuussa hyvin monista suojelukohteista ja sillä on paljon työtä siis. Ja nyt sitten täytyisi ajatella myös tällaisten rakennusten omistajia, kulttuuriperintökohteiden omistajia. Heidän pitäisi itse huolehtia niistä myös. Mutta jos omistajia asia kiinnostaa, niin sitten tulee sille kysymys, kuka huolehtisi. Ja nyt ajattelisin täällä oikeudellisen asiantuntijan kommentteja, joka puhui tuosta tukevasta toimivallasta komissiolle. Ja tässä tuki olisikin tarpeen, jotta tuo vastuu siitä, että kuka huolehtii. Ja myöskin tavallaan tapauksessa tästä tiedettäisiin enemmän, koska tuo valtiovirasto on, sillä on vähän voimavaroja taloudellisesti henkilökunnan osalta ja sillä on nyt sitten äh, liian vaativa tehtävä. Ja jos ajatellaan kulttuuriantropologiaakin, ja haluaisin muistuttaa, kun Serbian kollega puhui äh, kansainvälisistä asioista, niin Viinissä 40 viimeisen vuoden aikana on purrettu monia rakennuksia ja ja tällöin viinin identiteetti kyllä muuttuu vähitellen, ja sitä eivät monet kansalaiset halua ollenkaan. Mulțumesc, Oriol. Si. Um, Quería un... Minä herra Montesille yhden asian sanoisin liittyen paikalliseen kehitykseen, maaseudun kehittämiseen. Monet toiminnat, jotka ovat mukana kulttuuriperinnön suojelussa mukana tai myös luonnonympäristön suojelussa, liittyvät nimenomaan tähän. Ja tämä hankin nimenomaisesti näiden eri reittien luominen pyrkii tähän tavoitteeseen luoda reittejä vähemmän tunnetulle alueelle, missä sitten voidaan alueella tehdä työtä ja kehittää tätä taitotietoa, pieniä vierailuja, joita ei kovin arvosteta, ehkä ne on huonosti järjestettykin. Ehkä niitä voidaan järjestää kaupunkien ulkopuolellakin ympäristössä. Nyt on kyse muun muassa Aranjuezista tässä reitissä Espanjassa. Aranjuez ja Naranja, molemmat, no eivät ole sama asia tietenkin, mutta, mutta hyvin samantyyppisellä alueella ovat. Eli tällaista yhteisvaikutusta voidaan kyllä saada aikaan eri osatekijöiden kesken kun on kulttuuriteollisuudesta, aineettomasta omaisuudesta, niin että saadaan aikaan jonkunlainen taimitarha näille ajatuksille. Eli kun on kyse perinnöstä, niin sitä pitää kehittää omalla alueellaan. Unesco on nyt tähän keskittynyt sitten uuden kulttuurikehityksen selvityksen kaupunkialueilla – vaikka se nyt keskittyy kaupunkialueisiin. Varmasti kaikki elävät kaupungissa tulevina vuosisatoina, mutta riippumatta tästä täytyy huomioida myös se, että luonnon maaseutu, kulttuuriperintöjäkin täytyy suojella. Tästä keskustelua varjan se polissakin jäsenvaltioidenkin kesken erinäisistä syistä. Komissio mukana myös ja muita kumppaneitakin, että nämä kysymykset tulisivat mukaan, kun tässä esimerkiksi maaseudun pääosastossakin mietitään tätä taloudellista kehitystä, kaikki joka sivuaa tavalla tai toisella luomisen alueita ja perintöalueita. Eli tämän halusin sanoa. Ja sitten vielä oikeudellisen yksikön herralle sanoisin jotain, juristille. Juristi minäkin olen. Mä haluaisin puuttua myös tavoitteiden puitteisiin, ja niissähän me olemme kaikki mukana. Ja kun sanon kaikki, niin se tarkoittaa ihan kaikkia, kansalaisesta alkaen – alkaen arkisesta ajatuksestamme, mutta myös paikallisella tasolla, kansallisella tasolla, alueellisella tasolla ja Euroopan unionin tasolla ja totta kai vielä kansallisesti, kansainvälisestikin Unescossa tietenkin pyritään luonnon ja kulttuuriperintöä suojelemaan. Toisin sanoen tämä on tehtävä selväksi, kun ajatellaan kansalaisjärj- kestävän kehityksen tavoitteita ja niitä toteuttamista, niin, niin siellä numerossa 11 eli kestävät kaupungit ja yhteisöt, niin siellä on kohdassa neljä. Sanotaan, että pitää kaksinkertaista ponnistelua, jota voidaan säilyttää ja suojella kulttuuri- ja luonnonperintöä maailmalla. Ei maailman perintöä, vaan kaikkia perintöä, alkaen pienimmästä suurimpaan maailman perintökohteeseen, kaikkein suurimpiin universaalisiin arvoihin. Ja tämä on kaikkien, sinun, minun, poikasi, lapsesi työtä, kaikkien ja se on tehtävä terveeksi alusta lukien. Koski on nimenomaan niistä ihmisistä, joita varten me teemme, että teemme arkisessa työssämme. Täytyy puhua ihmisten kanssa ja lähteä täältä parlamentista ja tavata nuoriakin. 2000 lukulla syntyneitä youtubereita. Meidän täytyy olla kosketuspintaa heihinkin perinnön kanssa. Muuten se on menetetty peli. Perin, eh, työ ei siirry sukupolvelle, ei se ole, ellei se ole elossa. Tietenkin se on kova tekstiä ja olen sanonut sen ennenkin. Mutta tässä osutaan asian ytimen tänä vuonna. On, nyt on tullut oikea ajankohta. Ja sitten täytyy tarttua se poliittisesti, institutionaalisesti, kansallisessa parlamenteissakin teillä on tilaisuus siihen. Ajetaan tätä ajetaan tätä ihan pienessä arkisessa ehdoksessammekin ilman kisailua. alua on kovin pirstaloitunutta, mutta kaikki näytyy kartakortensa kekoon alueellisesti, paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti, eurooppalaiset kaikki. Ja olen paljon samaa mieltä sinun kanssa, tiedämme miten tuntekkaasti me näitä asioita käsittelemme. Tämän viestin halusin välittää. Siinäpä haastetta on, mutta kaikkien täytyy olla siinä kuitenkin mukana. Gracias. Kiitos. Mulțumesc foarte mult. Vorbiți ca un om politic, cu mare talent chiar, ca un om... Kovasti, kiitoksia. Puhutte kuin poliitikko, lahjakas poliitikko. Ei niin kuin unesco jäsen. No, Euroopan vaalit on ensi vuonna menestystä toivon. Niin, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. No. Chair. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. First, thank you. Klaus-Peter Echter. Ähm, Klaus-Peter Echter on nimeni, kuten täällä jo todettiin, Euroopan Nostran puolelta. Ja minä olen Euroopan Nostra Germanyn varapuheenjohtaja eurooppalaisen kulttuuriperinnön tilanne. Mielestäni tämä on menestystarina, sillä kulttuuriperinnöstä on nyt enemmän tietoa tarjolla ja nyt on keskitytty oikeutetusti kestävyysajatteluun, mutta me kaipaamme vielä ponnekkaampia töitä. Muistan, että YK on poliittisissa korkeatason foorumissa New Yorkissa keskusteltiin SDGstä 11.4 on kulttuuriperintö, mutta siitä ei keskusteltu. Poliitikot eivät ymmärrä ilmeisesti, mikä sen merkitys on. Kul- kulttuuri perinnön tulevaisuuden kannalta tämä on kuitenkin tärkeä asia, kuten täällä sanottiin, että on olemassa toimintaohjelma, jatkuvuus. Meidän täytyy pitää tämä hanke käynnissä ja olisikin mielenkiintoista kuulla, että voisitteko kertoa enemmän tästä tulevasta toimintasuunnitelmasta? Kiitoksia. Domnule, imediat. Kiitos. Nyt teillä on puheenvuoro. Αδελφοί, έρχομαι από το Κυπριακό Κοινοβούλιο. Niin, kollegat. Tulen Kyproksen parlamentista. Puhun asiasta, josta puhuttiin myös aiemmin. Kenellä on vastuu? Ei pelkästään alueellisesti, ja sääntöjen mielessä, vaan siinä mielessä, että miten kohteita käytetään. Näyttää joskus siltä, että kukaan ei vastaa mistään. Massani kohdataan sellaisia tilanteita, joissa kulttuuriperintökohteet, luostarit, kirkot, muut eivät saa kunnioitusta viranomaiselta. Ne ovat ihan rappiolla. Ja Kyproksella usein ihan pian tällaisia muistokohteita ei enää ole. Joko sen vuoksi, että niitä ei ole ihmiset hoitaneet kunnolla tai sitten viranomaiset. Eli haluan onnitella komissiota sitä, kun se on osallistunut arkeologisten kohteiden ennallistamiseen Kyproksella. Ni, niitä on 25 yhteensä. Poliitikotkin ovat olleet hyvin mukana. Ja heillä on, he ovat myötä vaikuttaneet myös rauhan aikaansaamiseen alueella. Voimavarojen käyttö on hyvin hyödyllistä, kun sitä käytetään luottamuksen aikaansaamiseksi kahteen osapuolen välillä. Ulkosuhdehallinnon, EUn ulkosuhdehallinnon pitäisi olla kovin valppaana tässä. Jos ajatellaan taloudellista apua ja hallinnointia, täytyy olla varma siitä, että missä tahansa toimenpide tehdään, niin kulttuuriperintöä ei vaaranneta eikä haitata muiden ohjelmien toteutumista. EUn osallistuminen ei ole sotilaallista, se on poliittista ja taloudellista. Mutta sellaisenakin Kyproksella on mahdollisuus suojella arkeologisia kohteita ja kulttuuriperinnön muistokohteita. Heillä tuo vastuu on. Mielestäni voitaisiin investoida hankkeisiin Kyproksella monumenttien säilyttämiseksi. No vielä vastuukysymyksestä. Niillä alueilla joilla tarvitaan koko ajan kehittämistä ja valvontaa. Se on Unescon rooli, mutta myös Euroopan parlamentin. No johtopäätöksenä puheenjohtaja. Näillä alueilla aika ei ole aina ystävä. Ja sen vuoksi on todellinen tarve digitoida kulttuuriperintöä niin, että saadaan muistiin tallennettua nämä artefaktit ja pitää niitä säilyttää vuosisatojen ajan. Și responsabilitatea, răspunderea e o formă de organizare și cum vi Kiitos, niin vastuuasia ja vastuunottaminen on myös organisointikysymys ja se on kansallista toimivaltaa. Niin, olkaa hyvä. Muchas gracias, presidente, por... Kiitoksia toisestakin puheenvuorosta tällä kierroksella. Kiitos. Uskoisin, että me kaikki täällä puhumme asiasta, jotka lähtevät tulevaisuuteen, että jos voimme ratkaista kaksi ongelmaa ensinnäkin, tiedostaminen ja koulutus, jos me pysty valistamaan, kouluttamaan uusia sukupolvia, jotka suojelevat ja restauroivat, mulla ei ole mitään virkaa ehkä vanhemmat haluavat, että lapsesta tulee lääkäri eikä restauroija. Siksi pitäisi antaa sosiaalista painoarvoa myös kulttuuriperinnön restauroinnille, muuten se käy vaikeaksi. Ja totta kai tämä olisi mahdollista myös, kun me täällä nyt olemme, että me pystyisimme ottamaan kulttuurin mukaan poliittiseen diskurssiin, pitämään sitä läsnä. Juurikaan poliitikot parlamentissa eivät juurikaan paneudu kulttuuriin, ja oikeastaan me täällä läsnä olevat kannamme tästä vastuun, joka on kannettava, ja tehdä kaikki me, missä vain jotain voimme antaa kulttuurille se asema, joka sille kuuluu kansallisessakin työssä. Miss? Thank you very much. This time, Mr. Chair. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kiitokset tämän tapahtuman järjestämisestä ja kutsusta tähän tapahtumaan ja siitäkin kiitokset, että me voimme kansallisten poliitikkojen kanssa keskustella tästä. Tämä kulttuuriperintöasiahan kuuluu kansalliseen toimivaltuun. Kyse on yksityisestä sektorista, joka näitä rakennuksia restauroi ja toivoisin, että kansalliset parlamentaarikot selvittävät, ketkä ylipäätään omistavat nämä kiinteistöt, historialliset kiinteistöt. 40 prosenttia kiinteistöistä ovat yksityisessä omistuksessa, joten mielestäni nyt on heidätkin otettava huomioon – ja he tarvitsevat tätä tukea restaurointityössä. Usein kyse on varojen puutteesta ja meillä on välineitä, joita voitaisiin käyttää, jotta nämä historialliset ras- kiinteistöt, niitä voitaisiin suojella esimerkiksi verotuksellisin keinoin. Mutta on olemassa välineitä, jotka toimisivat myöskin yksityisellä sektorilla ja tiedän, että on olemassa paljon ihmisiä, jotka haluavat osallistua tähän toimintaan. On viitattu täällä tähän mielenkiintoisen integroituun hoitosuunnitelmaan. Suurin osa näistä kiinteistöistä ovat maaseudulla, mutta kuten sanoimme, tähän alueisiin on panostettava, mutta meidän on varmistettava, että paikan päällä olevat, oleva väestö osallistuisi tähän säilyttämistoimintaan, mutta paikan päällä tarvitaan tietoja myöskin varoja toiminnan toteuttamiseksi. Ja lopuksi vielä yksi asia. Täällä on puhuttu tästä laillisuudesta, juridiikasta. Minäkin olen juristi ja toden totta. Tämä ei tietenkään kuulu unionin toimivaltaan, mutta on olemassa lukuisia direktiivejä, jotka vaikuttavat kulttuuriperintöön. Esimerkiksi energia, tehokkuus, asioita käsittelevät säädöstekstit. Eli näin voidaan vaikuttaa kiinteistöjen omistajiin, joten meidän täytyy varmistaa, että tällaisiakin direktiivejä hyödynnetään työssämme. Toki aina on vaikea löytää se kultainen keskitie, mutta jos toimimme näin, niin voimme saada tuloksia aikaiseksi. Ja vielä kerran kiitokset myöskin komissiolle, joka yrittää selvittää myöskin tilanteen tasolla. ja me haluamme katsoa, että miten näitä historiallisia kiinteistöjä voitaisiin käytännössä käyttää, sillä me tiedämme, että juuri nämäkin rakennukset ovat jonkun yksityisen henkilön omistuksessa. Kiitoksia. Thank you very much, Delphine. Um, my, my... Kiitos, Delphine. Puhun lyhyesti. Kun hän sanoi useimmat asiat, jotka olisin sanoa Anja Romanovski eurooppalaisesta konservaattorirestaurojien järjestöstä – Siihen kuuluu 22 jäsenmaata. Herra Fekani, kiitos tästä äh, lääkärianalogiasta vertauksesta, koska usein on hyvin vaikea kuvata ammattia tuota konservaattorirestauroijaa. Ehkä pieni metafora siitä, miten voisin selittää, mistä puhumme, kun puhumme konservaattorirestauroijasta käsityöläisten lisäksi otetaan aineellinen tuotanto tai taiteellinen tuotanto. On yksi asia, mutta vastaanottaja on avainasemassa. Se määrittelee sen, miten konservaattorirestauroja toimii. Ja nyt kun puhumme vastaanottamisesta ja tuosta värittömästä toiminnasta, toimenpidestä. Meillä on niin monialaisia lähestymisasoja monia, eh, koska me tarvitsemme sitä, että yhteisössä tunnetaan arvot, miksi tätä työtä tehdään. Tulee eteen esteitä, kun tehdään työtä, eikä ratkaisua ole näkyvillä nyt. Kyse on tutkimuksesta, se mitä päivittäin teemme. Niin, siis mahdollisuus vain siihen nyt, että kun kansainväliset parlamentit ovat paikalla. Niin paljon lisäarvoa tästä konservaattoreistarojen toimesta saadaan kestävällä tavalla uudelleenkäyttö – historiallisilla rakennuksilla ja lisäarvon ylläpito. Että ollaan vahva kumppani kulttuuriperintöön liittyvissä asioissa. Ja joku tuolla aiemmin sanoi, että komissio, teillähän on välineet tähän saada ihmiset yhteen, mutta te kansalliset parlamentin jäsenet, teillä on se sidosryhmien kanssa myös. He ovat asiantuntijoita, innostuneita ihmisiä ja että ottavat paljon vastuuta aineellisen ympäristön ja monumenttien suojelusta. Tässä saadaan yhteys luotua kansalaisten ja kulttuuriperinnön välillä alalta ylös. Mutta tärkeää on se, että nyt kun puhutaan ihmisen aiheuttamista onnettomuuksista, silloin on tullut väärinkäsityksiä konservaattoreista että ei olisi koulutusta, olisivat hyvät aikomukset, mutta ei ole oikeudellista kehystä konservaattoreista Usein meidät väärin ymmärretään, joten usein emme ole kumppani näissä keskusteluissa miltään osin, eli kansallisella tasolla ottakaa tämä huomioon. Tässä on paljon mahdollista saada aikaa lisää arvoa. Miettikää tuota oikeudellista asemaa ja ottakaa meidät kumppaniksi sidosryhmänä. Kiitos. Mulțumesc. Asta înseamnă succint, nu? Kiitos. Lyhyt huomio tämä ilmeisesti oli. Haluaako vielä joku puheenvuoro? Puhua. Kiitos. Minä osallistun keskusteluun edustajan Euroopan neuvoston pääsihteeristöä. Kiitos kovasti siitä, että mekin pääsimme mukaan keskusteluihin. Se on ollut kovin rikastuttava ja tärkeää. Te tiedätte, Euroopan neuvosto sijaitsee Strasbourgissa. Siellä onkin 47 jäsenvaltiota mukana ja se perustuu ihmisoikeusarvioihin, demokratiaan ja oikeusvaltioperiaatteeseen järjestö on tehnyt työtä jo usean vuoden ajan näissä kysymyksissäkin liittyen luonnon ja kulttuuriperintöön ja hiljattain myös maisemaan liittyen niin, että meillä on kansainvälisiä sopimuksia laadittu. Ne ovat avoimia maiden ratifioiden allekirjoittajia ja osallistua myös Euroopan unionin puolelta. Tämä oikeudellinen kirjallisuus on nyt vakiintunutta ja rikastunut vuosien saatossa, on erityisen tärkeää olisi kovin hyödyllistä, että kaikki jäsenvaltiot, jotka eivät vielä ole osallistuneet, voisivat allekirjoittaa ja ratifioida nämä tekstit. Ehkäpä Euroopan unioni voisi miettiä jopa itse liittyvänsä niihin. Berliinin sopimus Euroopan unioni kyllä on sopi, liittynyt, joka liittyy luonnonympäristön ja luonnonvaraisen ympäristön suojeluun. Eli siinä Euroopan unionin sopimusosapuolena ja nimenomaan sen yhteydessä myös luonnonympäristödirektiivi hyväksyttiin. Euroopan parlamentti on nyt hyväksynyt direktiivin, joka liittyy vaikutusten arviointeihin, eli nyt väärin muista. Siinäkin viitataan yleissopimuksiin Euroopan neuvoston puolelta, Bernin yleissopimuksen varsinkin, mutta Grenadan yleissopimukseen, joka puolestaan liittyy arkeologisen perintöön, tai anteeksi, arkkitehtuuriperintöön, ja Vallettan yleissopimus liittyy puolestaan arkeologisiin perintöihin ja sitten Faron yleisopimus yhteiskunta-arvoihin. Ja tähän lopuksi vielä toteaisin sen verran, että Euroopan neuvosto järjestää yhdessä komission kanssa eurooppalaiset kulttuuriperintöpäivät. Ne ovat olleet todella menestyksekkäitä avaten ovia eri monumentteihin ja kohteisiin. Näinkin voidaan aineetontakin perintöä arvostaa. Haluamme tämän kehittyvän entisestään. Ja ihan vihoviimeinen sana vielä Maisemman jossa on 39 ratifiointia jo tapahtunut. Se on herättänyt kovasti mielenkiintoa ja huomiota, koska siinä ihmisyksilö on nyt keskiössä. Ja siinä kannetaan huolta maisemasta, joka voi olla poikkeuksellista, mutta myös tavallisesta arkisesta maisemasta halutaan kantaa huolta sekä kaupungeissa, mutta myös maaseudulla. Aivan hiljattain ministerikomitea hyväksyi myös suosituksen, joka liittyy tämän prosessin vaikutuksiin ihmisoikeuksien, demokratiaan ja kestävän kehityksen Kiitos. Sinoi, mutsumin. Altcineva. Me kiitämme myös, oliko vielä puheenvuoropyyntöjä? To jeszcze Jerzy, Fedorowicz Jerzy Fedorowicz vielä puolesta kerran. Niin, puheenjohtaja, yli 30 vuotta olen, olen ollut tällaisissa tapahtumissa, jotka koskevat kulttuuriperintöä maailmassa ja Euroopassa. Ja täytyy sanoa, että vielä paljon aikaisemmin kuin puolesta tuli EUn jäsen. Pidän oikein hyvänä sitä, mitä sitä keskustellaan. Pidän sitä tervetulleena, mutta jotta nyt kaksipäiväinen kokouksemme ja, ja sitä seuraavat päättyisivät jonkunlaisiin yhteistyöjohtopäätöksiin, että puhuisimme enemmän konkreettisesti. Minkälaisissa tapauksissa voimme auttaa toisiamme, minkälaisia kokemuksia meillä on. Tällaisia tapahtumia on laaja kirjo. Olen ollut niissä monissa ja voin sanoa, yksityiskohdista, jos voidaan puhua. Nyt jos puhutaan kulttuurisesta koulutuksesta, niin joka tapauksessa kaikki riippuu eh, pienistä yksity- itsehallintoalueellisista, alueellisen hallinnon yksiköistä. Onko siellä hyviä ihmisiä, hyviä kirjastoja, hyviä yksikköjä, haluaako joku oppia siellä lapset? mutta se osoittaa, miten, tai ymmärretäänkö siellä mikään kulttuurin merkitys. Siis pienimmistä toimijoista kansalaisyhteiskunnan osista kaikki alkaa. Täytyisi olla vastata kysymykseen. EU ja e- Puola on tietysti mon, rahallisesti, taloudellisessa mielessä kovasti hyötynyt, niin sehän nyt tukee ja mm, ja erityisesti jos ajatellaan konservointia ja entistämistä ja täytyy tutkia, miten näitä varoja on hyödynnetty, onko niitä pystytty hyödyntämään. Nyt esimerkiksi käytetään varoja, jotta voidaan restauroida ja, ja siis apu jatkuu koko ajan. Tässähän kuultiin konservaattoreiltakin puheenvuoro. No hieno, hieno ammatti, esimerkki. Jos puolalainen osapuoli auttaa Ukraina, joka EU ei kuule, niin silloin voin ihan konkreettisesti sanoa, että että silloin kyseessä voi olla hyvin tärkeitä maailman kulttuuriperinnön kohteita, joita meidän konservaattorimme voivat auttaa niiden kanssa konservoimaan. Voi olla myös erityisiä asetuksia kulttuurikohteiden hallinnoinnista. Voi olla määräys, että 50 prosenttia käyttää siihen siihen ja täytyy saada ne, ja ne verohelpotukset. Ja nämä ovat kaikki konkreettisia kysymyksiä. Ja parhaimmat tulokset saadaan tapaamisesta silloin, kun äh, puhumme näistä keskenämme näistä kokemuksistamme. Mulțumim. Mai vrea cineva să intervină? Haluaako joku vielä puheenvuoron? Niin, te olette sitten viimeinen puhuja. Joo. Anteeksi, että toistan itseäni, mutta herra Oriolin puheenvuoron ja myös Euroopan neuvoston puheenvuoro innoittivat nyt jatkamaan. Todellakin olen samaa mieltä Orjolen kanssa tästä. On paikkoja ja on tarpeen ja toivottavaan, että ne saavat suojelua, palautetaan entiseen kuntoon, mutta täytyy tajuta, että tätä tehden tarvitaan yksi kodit elementti, kulttuurinen elementti, se voi olla palatsi, linna. Ja tätä elementtiä me siis pyrimme palauttamaan entiseen uskonsa. Ja totta kai tätä voidaan lääketieteeseen verrata myös, mutta joskus täytyy tehdä diagnoosi, joka ei ole sama, jos palautetaan tai entistetään rakennus tai maisemaa. Rakennus on eri asia. Totta kai se on materiaalista tai aineetontakin perintöä, mutta meidän täytyy miettiä paljon muitakin kysymyksiä ja palauttaa ne. Ja puhumatta siitä sen enempää, mutta kaikki perintö pitää entistää, mutta kaikkein tärkeintä on oikeuttana kuitenkin henkilöt. Emme voi maiseman entisesti puhua, elämme kunnioita perinteitä, käyttötapoja, työtä, jotka ovat olleet hyödyllisiä, kun on entistetty monumentteja, mutta ennen kaikkea maisemia, missä ihminen on tärkein toimija. Mulțumim. Ultimul vorbitor, Grecia. Kiitos. Te olette nyt viimeinen Kreikasta. Merci de me redonner la parole. Kiitos vielä uudellekin puheenvuorossa. Haluaisin vielä maiseman ennallistamiseen palata ja sen arvostamiseen varmasti Natura 2000, jonka me on pysty paljon kuitenkin pelastamaan, että on huomioitava myös energiasiirtymän näkökulmasta. Minä tulen Sharon Maritimin alueelta, Girondin rantamilta, se on Natura 2000 aluetta, joka viikko tulee uusi tuulivoimapuistohanke. Ja se on kuitenkin törmännyt maisemansuolijoiden vastustukseen. Eivät oikein ymmärrä, että yhtäältä luonnonkohdetta kyllä kauneuden vuoksi ja luonnon monimuotoisuuden nimissä suojellaan, mutta toisaalta sitten hyväksytään hankkeita, jotka ovat ristiriidassa ehkä tämän kanssa. Että käytetään pakkokeinojakin jopa. Ja minä uskon, että jos, jos Euroopan unionitaso jotain nyt on kehitelty, niin että olisi puitteet, energiasiirtymän haasteet edellyttävät nopeaa siirtymistä. Ja usein jäsenvaltiot ovat vähän hampaattomia tai tekevät vähän mitä sattuu, missä sattuu. Mulțumesc. Din păcate, astfel de exemple sunt o mulțime. Kiitos. Tällaisia esimerkkejä on valitettavasti paljon Romaniassakin. Euroopan rahoituksella restauroitiin vanha linnoitus ja kymmenen metrin päässä oli sitten toinen eurooppalainen investointikohde. Mutta mieluumminkin valtava eräänlainen eh, jätelaitos. Ja valitettavasti kaikki eurooppalaisella rahalla. Ei ollut siis koordinointia näiden kahden hankkeen välillä. Niin, no muutama johtopäätös. Huomasin tuossa, että avustajani on kaiken kirjannut ylös. Kaikki on valmisteltu ja tänä iltana varmasti kirjoitamme aamun johtopäätökset ja valmistelemme ne. Niin. Myönnän, että haluaisin kernaasti tapaamisesta konkreettisia tuloksia, niin tiedättehän, että nyt on kulttuuriperinnön vuosi. Ja olisin ollut kiinnostunut enemmän palautteesta tästä vuodesta teiltä, haasteista, Euroopan parlamentille, komissiolle ja neuvostolle. Haaste, jonka me voimme välittää myös teille eteenpäin. Kiitän myös oikeudellisen yksikön edustajaa lausunnosta. Oli kovin hyödyllistä ymmärtää kulttuurin asema kansallisessa toimivallassa, mutta että myös komissiolla on tukeva rooli. Se voi antaa suosituksia, hyviä käytäntöjä vaihtaa, mutta hankkeen, siihen ei voi ketään pakottaa. Tässä mielessä kiinnostaisi, että missä määrin olette hyödyntäneet tai missä määrin olette vaarin ottaneet positiivisesti kulttuuriperinnön vuoden. Ja oletteko nähneet siinä vastauksen kysymyksiin? Mehän olemme olleet eri matkoilla eri jäsenvaltioissa ja jossakin paikoissa on esitelty oikein hyviä uudistuksia ja ratkaisuja, jotka on pystytty toteuttamaan kulttuuriperintövuoden ansiosta. Täällä on otettu esille hyvin todellisia ongelmia ja ne tietysti täytyy ottaa kaikki huomioon. Ja tiedän kyllä, että olette oikeassa. Olen toiminut alalla pitkään. Kulttuurialalla Romaniassa olen toiminut pitkään ja tiedän, että kulttuurissa on monia puolia. Olen elänyt myös monia poliittisia aikakausia ja voin nähdä kulttuurin monesta, monelta näkökulmasta monesta näkökohdasta. Kommunismin aikanakin olin mukana ja, tai elin sen ajan ja nyt olen sitten ymmärtänyt myös kulttuurikapitalistisen version sitten. Aiemmin ja nytkin olen toiminut ammattilaisena tällä alalla. on ollut vähän sellainen tunne, että se on eräänlainen koriste politiikalle, jota käytetään, että näyttäisi hyvältä ulospäin. Mutta aina kun on kyse budjetista, rahasta, sitten kulttuurissa aina vähiten. No, EU:ssa on monia jäsenvaltioita erilaisia poliittisia järjestelmiä ja valitettavasti tämä pätee kyllä monessa valtiossa. Ei vielä ymmärretä kulttuurin historian merkitystä. Jos te kansallisten parlamenttien jäsenet voitte viedä viestiä eteenpäin kulttuurin hyväksi, niin sitten te voitte käyttää vaikutusvaltaan eurooppalaisen kulttuurin hyväksi. Tarvitaan yhä enemmän kulttuurin integrointia jokapäiväisen elämäämme. Nyt on puhuttu tänäänkin aiheesta, jotka liittyvät moniin esimerkiksi komission pääosastoihin. Niitä oli monia edustettuina tänä. Eli kun kyse kulttuurista, niin tarvitaan monia pääosastoja. Asioiden yhteydet ovat kovin vahvat ja laajat yhteydet. Eri osa välillä on siis laajat yhteydet, ja tämä hyvin moderni lähestymistapa kulttuuriin. Ottakaa tämä huomioon. Aina kun puhumme kulttuurista, niin olkaa te viejiä meidän hyvistä aikomuksistamme jäsenvaltiossa. Niin, romaksi on sellainen sanalasku, että syksyllä kanapojat lasketaan, eli miten paljon on saatu aikaa. Niin, siis Usein esimerkiksi maatalous saa paljon enemmän rahaa kuin kulttuuri, mutta me haluamme täällä viedä eteenpäin modernia näkökulmaa kulttuuriin ja otamme myös, tämän myös huomenna aamuna esille. Kiitos kaikille siitä, ettei minut tarvinnut tätä diktaattorin nujaa käyttää. Nyt vain kokouksen lopuksi napautan kokouksen päättyneeksi. No ei ihan vielä lopeteta, muutama minuutti vielä on. Ja nyt varmaan voidaan ottaa valokuviakin. 50 minuuttia vielä on, jolla voimme myös suorittaa kädenpuristuksia pelkästään kuvainnollisesti, vaan myös sanoa kättäpäivää ihan konkreettisesti. Nyt kokous loppuu.